After it's so crowded, we can start. No nyt kun täällä on niin kova tungos, niin voimme varmasti aloittaakin jo. So, wir kommen jetzt zur Vorstellung des Sonderberichts des Rechts. No niin, siirrymme käsittelemään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta, joka käsittelee julkisten kaupunkiliikennehankkeiden vaikuttavuutta. Mehän olemme jo käsitelleet erityiskertomuksen, joka käsitteli paikallisia lentokenttiä kahdeksassa maassa. Tämä kertomus oli tietysti katastrofi siinä mielessä, että näimme, että varoja on, mutta ne kohdennetaan väärin sellaisiin lentokenttiin, jo, jo, joilta lähtee ehkä kerran tai kaksi päivässä lentokenttä ja lentokone. Ja nyt olemme hyvin innolla kuulemassa sitä, mitä, mitä tämä erityiskertomus kertoo kaupunkiliikenneestä. Onko tilanne parempi vai samantyyppinen? Ja nyt on hienoa, että tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen Rova Ivanova on tullut tänne esittelemään kertomuksen. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, honorable members. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, entisenä parlamentin minulla on kunnia olla täällä tänään. Haluaisin kiittää teitä tilintarkastustuomioistuimen raportoivana tuomarina liittyen eu tukemien julkisten kaupunkiliikennehankkeiden vaikuttavuuteen. Eli esittelemme johtopäätöksiämme tässä valiokunnassa. Toivottavasti se ei näytä niin synkältä kuin totesitte edellisestä erityiskertomuksesta. Ensinnäkin tähdentäisin sitä, miksi valitsimme tällaisen aiheen. Se valittiin tilintarkastustuomioistuimessa tilintarkastuksen kohteeksi, kun ajatellaan ihmisten keskittymistä kaupunkialueisiin – viimeaikaisen tietojen mukaan, joita komissiolta saimme, liikenneruuhkat maksavat EUlle 80 miljardia euroa joka vuosi. Joka kolmas kuolemanjohtava onnettomuus tapahtuu kaupunkiliikenteessä. Kaupunkiliikkuvuuden osa on 23 prosenttia hiilidioksipäästöissä tieliikenteessä. Melu on kasvamaan päin myös kaupungeissa. Jotta näihin voitaisiin puuttua 2000 2010 EU pani 10,7 miljardia euroa kaupunkiliikennehankkeisiin EAKRn ja kohesuraston kautta. Rakennustöitä, modernisointia, raitio, raideliikennettä, IT-tukijärjestelmiä käytettiin tässä hankkeessa hyväksi, jota rahoitettiin. Siksi me laadimme tämän kertomuksen suoristeperusteisesti. Se ei perustunut laillisuuteen tai oikeellisuuteen näiden hankkeissa, joissa EU on ollut rahoittamassa. Sen sijaan arvioimme niiden täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta. Näiltä osin puutuimme kolmeen seuraavaan kysymykseen. Täytäntöön hanke suunnitelmien mukaan. Kohtasivatko palvelut käyttäjät Käytettiinkö hankkeita suunnitellusti? Vastataksemme kysymyksiin me valitsimme viisi jäsenvaltio tarkastettavaksi Espanjan, Ranskaan, Italian, Puolan ja Portugalin. Kaikki yhdessä vastaavat noin puolta EU-kokonaisrahoituksesta kaupunkiliiton hankkeissa 2000-2013. 26 hanketta oli tarkastelun alla. Kaikissa oli mukana EUn EAKR tai kohesioraston rahoja 2000-2013 kaudella siis. Katsaus näistä löytyy liitteessä kaksi raportissa, joka ennen kuin teille jättiinkin. Katsotaanpa lyhyesti sitten löydöksiä noin yleisesti. Useimmat tarkastetut hankkeet toteutettiin fyysisesti hankeeritelmien mukaisesti. Viivästyksiä oli neljässä kaupunkiliikennehankkeessa, esimerkiksi kevyt metron käyttöönotto Portugalissa vei kolme vuotta sen jälkeen, kun oli suunniteltu. Pääsyy viivästykseen oli vaikeudessa saada maata käyttöön, vaikka kunnat omistivatkin maan. Huomasimme myös, että kolmessa hankkeessa ylitettiin merkittävästi kustannukset. Esimerkiksi metron jatkaminen Puolassa johti 22 prosentin 47 miljoonan ylitykseen. Se johtuu erinäisistä vaikeuksista, varsinkin johtuen maaperän hankaluuksista. Kun nämä hankkeet saatiin päätökseen, niin lähes kaikki vastasivat käyttäjien tarpeita. Työssämme me olemme ottaneet esille hyviä käytänteitä, joita on käytössä muun muassa Portugalissa. Huomasimme esimerkin tästä, jossa metron operaattorin toimijan hänelle maksaminen oli osa myös metron käyttöä. Mutta tärkein löydös on, että kahdessa kolmasosa hankkeista oli vajakäyttöä. Kuten näette kuvasta 4 sivulla 18 raportissa monissa tapauksissa oli paljon eroa suunnitellun käytön ja varsinaisen käytön välillä joissakin tietynä ajankohtina. Totta kai tämä merkitsee alisuoristusta, ajatellaan taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöllisiä hyötyjä, ajatellen esimerkiksi saastumisen vähentämistä tai ruuhkien pienentämistä. Lisäksi huomattiin, että yleisesti ottaen hankkeen vetäjät tai viranomaiset eivät oikein harjoittaneet seurantaa myöskään näiden osalta. Ja mikä merkittävää myös, jonka ottaisin tässä esille, liittyy suosituksiimme. Meidän mielestämme komissio oli tärkeässä osassa näissä hankkeissa. Useimmat olivat niin kutsuttuja merkittäviä hankkeita. Ja siksi komission piti ensin hyväksyä ne. Suosituksemme on osoitettukin ensisijassa komissiolle. Varsinkin me suosittelemme, että komission pitäisi edellyttää, että on hallintovälineitä käytössä, jotta voidaan seurata palveluiden laatua ja käyttäjien tyytyväisyysastetta sen jälkeen, kun hankkeiden toteuttaminen on alkanut. Lisäksi komission pitäisi edellyttää avustusopimuksessa olla tiettyjä vähimmäismäärää, vaan mitattavia joita sitten myös mitattaisiin. Lisäksi komission pitäisi edellyttää odotettua käyttömäärää koskevaa arviota, jota olisi analysoitava perusteellisemmin. Ja liikennemuodon valinnan perustaksi olisi suoritettava kvantitatiivista vertailua eri liikennemuotojen kesken. Tämän lisäksi komission pitäisi edellyttää, että kaupunkiliikennehankkeet olisi sisällytettävä vakaaseen kattavaan liikkuvuuspolitiikkaan. Tämän lisäksi suosittelen, että komissio vaatisi jäsenvaltioiden viranomaisia puuttumaan näihin asioihin, kun ne hallinnoivat EU-rahoitteisia kaupunkilinkien hankkeita. Olemme sitä mieltä, jos nämä toimet täytäntöön niin tämä toisi lisää tehoa myös kaupunkiliikennehankkeissa. Toivottavasti nämä löydökset ovat hyödyllisiä Euroopan parlamentille varsinkin tämän valikunnan jäsenille, koska tämä oli talousarvion valvontavaliokunnan jäsenille tehty. Odotan tässä nyt vilkasta keskustelua. Toivottavasti voimme olla hyödyksi teille päätöksenteossa. Kiitos. Danke sehr. Kiitos paljon. Kuulostaa paremmalta kuin paikallisia lentokenttiä käsittelevä kertomus. Vim van Kiitos puheenjohtaja. On aina ilo toivottaa tervetulleeksi entinen kollega. Eh, als na het Europees parlement. Jotkut meistä ovat erittäin iloisia siitä, että aikaan on mahdollisuus käydä tilintustuomioistuimessa. No niin, en, muutama kommentti. Ensinnäkin minusta demo, demokratian kriteeri on sellainen, jotta tuomioistuin pitää kiinni silloin, kun se on yhteydessä parlamenttineuvostoon ja komissioon. Ja tämä voi lukea ystävällisessä hengessä tämän kertomuksen tai vähemmän ystävällisessä hengessä. Ja minusta tilastustuomioistuin on tehnyt hyvää työtä, mutta, mutta tämä on aika tuomitseva, kun ajatellaan kolmea taulukkoa, aika, raha, matkustajat. Ja jos rakentaa metrojärjestelmää Portugalissa ja 40 prosenttia matkustajista ei sykää käyttämään, sitä on suuri ongelma. Ja tässä on myöskin mainittu komission rooli, mikä on aika selvä, mutta toivottavasti tästä vedetään nyt johtopäätöksiä tämän kertomuksen jälkeen. Ja kysymykseni tuomioistuimelle olisikin, aiotteko olla mukavia vai oletteko olleet mukavia tätä kirjoittaessanne vai ovatko tosiasiat paljon kamalampia kuin mitä täällä kerrotaan? Danke, Wim van der Kamp. Kiitos, Wim van der Kamp. Innolla odotamme vastausta tuohon, mutta pitää odottaa hieman. Nyt Ismail Ertuk. Kiitos myös minun puolestani tästä kertomuksesta. Tänään, tänään aamupäivällähän me kuulemme Euroopan ympäristökeskukselta näistä eri toimista tai mahdollisistakin toimista, joita voitaisiin ottaa käyttöön. Oli kyse pitkän matkan liikenteestä, mutta silti kaupunkiliikennekin kuuluu tähän. Kaupunkiliikenteessä on Euroopan unionissa tiettyä lainsäädäntöruuhkaa. Se johtaa siihen, nämä puutteet johtavat siihen, että on vaikea yhteisissä puitteissa tehdä yhteistyötä. Nyt en tiedä, onko neuvostossa tai jäsenvaltioissa vasta rintaa, sillä kaupunkiliikenne on ainakin osittain toissijaisuusperiaatteen alaisuudessa. Mutta tämän kertomuksen pohjalta komissiossa pitää miettiä sitä, miten paljon lainsäädäntöä juuri tällä alalla tarvittaisiin, mitä oikeudenmukaisemmin kustannukset jaetaan kaupunkiliikenteestä, niin sitä parempi. Tämä olisi parempi myös kokonaiskustannuksille liikenneen alalla. Minulla ei ole sinänsä konkreettisia kysymyksiä, mutta mielestäni kyllä lainsäädäntöä tarvittaisiin lisää tällä alalla. Kiitos seuraavaksi Gesine Maisnaa. Kiitos. Niin, minultakin kiitokset kertomuksesta. Olen yhtä iloinen kuin muutkin silloin, kun täällä tapaa entisen kollegan, koska kollegan tietää, miten tämä täällä toimii. Niin mitä tulee kaupunkiliikenteeseen, minä sanoisin myös, että meillä on ensinnäkin kommentti – jonka mukaan sanoisin, että me emme tarvitse yksityiskohtaisia tiukkoja lakeja, me tarvitsemme puitteet, puitteet, jotka koskevat kaupunkiliikennettä ja siihen liittyvää ympäristöystävällisyyttä. Se, että tämä säädetään yksityiskohtaisesti, sitä vastaan olisi läheisyysperiaate, niin kuin Ismail Ertukiuli totesi, vaan myös se, että tässä on suuria erilaisia rakenteita riippuen esimerkiksi rahoituksellisista puiteedellytyksistä ja myös siitä, minkälaista liikenneinfrastruktuuria on rakennettu. Olemme varsinkin kaikki täysin yhtä mieltä siitä, että kaupunkiliikenteessä kenties jopa ennemminkin voi olla kestävä, koska on olemassa hyviä esimerkkejä erittäin hyvin verkottuneesta verkostosta. Esimerkiksi Lontoon olympiakisan aikana huomasin, että saattoi saumattomasti erinomaisesti liikkua käyttäen julkisia äh, kulkuvälineitä ja Hampurissa on samantyyppistä, esimerkiksi integroituja lippuja, äh, ja muuallakin varmasti on tällaista sattuisiko teillä sattumalta olemaan jonkinlainen yleiskatsaus katsaus siitä, mitkä kaupungit ovat erityisen esikuvallisia. Tiedetään muutamia, jotka ovat saaneet palkintoja ympäristösyillä kaupunkeja esimerkiksi Ruotsissa. Ja, mutta miksi melu ja sellaiset asiat, siitä voisi olla myöskin myönteisiä esimerkkejä, mikä on sella, missä on sellaista kaupunkiliikennettä, joka on ympäristöystävällistä, mutta kuitenkin vastaa ihmisten tarpeita. Siis ajatellen työpaikkojen saavuttamista, mutta myöskin vapaa-aikaa mitä paremmin on julkista tarjontaa, joka on ympäristöystävällistä, sitä paremmaksi se on ei vain pelkästään ilmalle ja ihmisille, vaan ylipäätään ilmastolle kokonaisuudessa. Näin voidaan todeta. Onko olemassa tiettyjä valopisteitä, joista voi oppia? Tämä olisi toinen asia. Ja toinen sitten se varmaankin, että voimakkaammin täytyy pohtia sitä, pitäisikö olla mainoskampanjoita ympäristöystävällisten kulkuvälineiden hyväksi. Minä yksi mietin jotakin, mikä vähän oli mahdollista kaikkialla, mutta on joitakin maita, joihin on rakennettu esimerkiksi köysirata, josta on sitten voi todeta, että se on kyllä ympäristövälinen liikenneväline, joka saman aikaan houkuttelee myös matkailijoita. En tarkoita sitä, että kaikki mitä tätä rakentaa köysiratoja, mutta tämä voisi olla myös yksi tapa, jolla vähennetään tieliikennettä, katujen käyttöä. Ja tämä olisi jotakin sellaista, mistä voisi olla erilaista kokemusta ja ehkä myöskin sähköinen liikkuvuus, josta usein puhutaan Minähän aamulla sanoin, että minusta olisi tärkeää pohtia sitten myös sitä, että mistä käytettävä sähkö tulee. Kuten aamulla mä sanoin, Hannoverissa, jossa on yksi katsastusasema, jossa voi ladata auton akut ja sähköauton akut, joissa kaikki sähkö on peräisin aurinkopaneelista. Kaikessa kaupungissa joskus ainakin paistaa aurinko, joten varmastikin on sellaisia paikkoja, joissa olisi tietysti järkevää käyttää tällaisia paneeleita, eikä kysymys ole pelkästään aurinkoenergiasta. Voidaan katsoa, kuka tehdä mitään jotakin hyvää ja mikä voisi olla sellainen resepti, mikä voitaisiin antaa muillekin ohjeeksi. Mutta niin kuin sanottu, ehkä jonkinlainen puitedirektiivi voisi olla hyväksi. Seuraavaksi Kari Mandelli. Merci, monsieur le, le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun nyt olen esittelijänä kaupunkiliikkuvuuden teemassa Euroopassa. Olen sitä mieltä, että kaupunkiliikenne on tämä vuosituhannen haaste. Siitä syystä, että tiedetään varsin hyvin, että 70 prosenttia kansalaisista elää kaupungeissa. Ja kaupungit määräävät myös sen tahnin, mitä työpaikkoja on tarjolla, koulutusta, kulttuuririentoa, mutta myös ajatellen liikkuvuutta ja yhä enemmän on huolta ympäristön takia paikallisestikin ja yhä suurempaa huolta varsinkin ajatellaan ilmaston lämpenemistä. Tänä päivänä tiedetään varsin hyvin, että ilmastoa tor- muutosta torjutaan myös kaupunkien kautta. Eli se on tämä vuosituhannen haaste, jos mikä. Minulla on pari pientä kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tietää, onko teidän mielestänne riittävästi läpinäkyvyyttä näissä hankkeissa. Toinen suuri kysymys. Minkälaista kehitystä voitaisiin ajatella hankkeiden kehi- yhteenrahoituksessa? Oli kyse pyöräreiteistä, kaistoista. Eli minkälaista yhteenrahoitusta voitaisiin toteuttaa? Minä olen sitä mieltä, että tästä keskustelusta puuttuu kokonaan pehmeä liikkuvuus – ja siitä pitäisi nimenomaan puhua. Haluaisin myös tietää, mitä välineitä teidän mielestänne voitaisiin käyttää kaupunkiliiteen hallinnoimiseksi hyvien. Eli mitkä ovat nämä mainitseman hallintovälineet? On hyvä aina ennakoida, kun täällä nyt puhutaan toissijaisuudesta, mutta yksi konkreettinen esimerkki. Ajatellaan saastehuippuja kaupungissa, niin se edellyttää, että pitää kaupunkisuunnitelma miettiä aivan uudelta pohjalta, kun ajatellaan varsinkin dieselin takia tulee paljon hiukkasia ja me emme ole oikein puuttuneet tähänkään. Kaupunkiliikenne siis liittyy ilmaston lämpenemiseen, mutta yhtä lailla myös uusiin infrastruktuureihin – Eli minkä tyyppisiä investointeja ehkä pitäisi tehdä? Entäpä minkälaisia kulttuurisia muutoksia tarvitaan? Danke sehr. Kiitos paljon. Seuraavaksi Bruno Kolnisch. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Minä esittäisin ehkä vähän epäortodoksisen kysymyksen, joka liittyy siihen, mitä herra Ertu esille, eikä se suoraan liittyy edes erityiskertomukseen esitän toisenlaisen kannan kuin herra Ertuk sitten. Kun tällaisen asiakirjan nyt tässä näen, niin onko se nyt ylipäätään meidän toimivallassamme kaupunkiliitossa kantaa huolta sen lisäksi, mitä kunnat, kaupungit, paikallisyhteisöt tekevät jo? Herra Erttu aivan oikein mainitsi toissijaisuusperiaatteen. Mitä sitä eläjäljelle jää enää? Mitä jää jäsenvaltioiden toimivaltaan? Vaikkakin pidän ihan oikeutetun, että meidän valiokuntamme tietyistä suurista liikenteen infrastruktuurista kantaa huolta, jotta voidaan yhdistää Euroopan maita keskenään. Esimerkiksi oli sitä mieltä, että on ihan oikea kantaa huolta rautatieyhteydestä, jos on no, rahtiliikenteestä henkilöjuhtelusta Pohjois- ja Itä-Euroopan välillä, ja on esimerkiksi Ronnalueen TGV, suunnopeusjunnasta, ja on hyvä yhdistää länttä ja itää vaikka olen vähän varauksellinen kylläkin ajatellen tätä Alppien alimenevää tunnelia Lionin ja tu- Torinon välillä. Vaikkakin vähän sivuraiteille on jouduttu, kuten totesitte tekin puheenjohtaja, kun on kyse ollut lentoasemista. Varsinkin kun on kyse kansainvälisistä lentoasemista, josta, joiden kautta kulkee lento, lentoja, jotka yhdistävät Euroopan maita tai Euroopan muuhun maailmaan. E, mutta mutta sen sijaan, että mietitään kahden met- kilometrin metrolinjan yhteisrahoittamista Barcelonassa tai Le Avressa tai Valenciennissa tai Firenzessä tai Krakoviassa, vaikka minun maankin tästä on hyötynyt, olen kyllä sitä mieltä, ei se ole Euroopan unionin tehtävä. Se kuuluu kunnille, kuntayhtymille, jotka ovat usein rikkaitakin, niillä on kyllä varoja käytössään ja pystyvät myös riittävästä määrin arvioimaan tätä asiantuntevasti, kannattaako jatkaa raitioverkkoa vai metrolinjoja. Yes. ratkaisut ovat aina kovin erilaisia. Tämä kuuluu paikallisyhteisölle. Sitä varten on läänejä, piirejä ja kuntayhtymiä. Se kuuluu jäsenvaltioille. Ei Euroopan unionin kuulu tätä tehdä minun mielestäni, paitsi sitten, että meidän pitäisi hoitaa ihan kaikkea politiikassa, taloudessa, yhteiskunnassa ja varsinkin liikenteessä, puhuttamattakaan kulttuurista, seksuaalisuudesta ja siis 500 miljoonan elämästä pitäisi päättää. Se on hullutta, sanon minä. Danke, Lucy. Kiitos. Seuraavaksi Lucy Anderson. Kiitos. Olen ST-ryhmän esittelijä tai varjoesittelijä tässä aiheessa ja olen siksi Karima Dellin kanssa samaa mieltä sitä, että tämä on 2000-luvun suuri haaste, siis luoda kaupunkeja, joissa asuu suurin osa väestöstä ja samalla torjua ilmastonmuutoksia ja samalla luoda sellaisia kaupunkeja, jotka ovat puhtaita ja turvallisia. Sellaisia kaupunkeja, joissa talous kukoistaa parantamisen varaa on paljon ja tämä tilannekuvaakin näyttää paljonko vielä tehtävää on. Minulla on muutama kommentti metodologiasta ja tämän hankkeen toteuttamisesta, tämän, siis tämän analyysin toteuttamisesta. On hyvä tietysti keskittyä käyttöasteeseen, mutta se on liian niukka näkökantaa. Pitäisi katsoa sosiaalisia hyötyjä. Se pitäisi ottaa mukaan paljon enemmän myös komission työhön ja sympatiseeraan komissiota sen suhteen, että isot infrastruktuurihankkeet ovat usein sellaisia, että ei ole mahdollista ennakoida sitä, miten asiat kehittyvät. Ennen kaikkea turvallisuustavoitteet, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteet, nämä, näitä ei ole otettu huomioon tässä kertomuksessa ja tiedän kyllä, että tilintarkastajilla on rajoitettu toimivalta, mutta on erityisen tärkeää, että saamme nämä tiedot oikein. Ja lisäksi haluaisin kysyä, miksi juuri näistä viidestä jäsenvaltiosta valittiin nämä hankkeet. Jos katsotaan sivun seitsemän, tai sivujen kuusi ja seitsemän hankkeita, niin yhdistynyt kuningaskunta sai joissakin suhteessa enemmän rahoitusta kuin toiset. Ja, ja tiedän, että kohesiovaroja UK saa kyllä jonkin verran, mutta rakennerahoitusta taas ei. Miksi yhdistynyt kuningaskunta ei päässyt siis näiden 11 hankkeen joukkoon näissä viidessä jäsenvaltiossa? Haluaisin vain pyytää kaikkia tekemään yhteistyötä varojen hyväksi käytöksi. Kun ajattelen näitä rahavirtoja, niin ei ole tehty tarpeeksi kannustamaan jäsenvaltioita ja sidosryhmiä tai toimijoita käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla näitä varoja. Ja käyttöaste, tässä ei ole kyse sinällään käyttöasteesta, varojen käyttöasteesta, mutta, ö, mutta kun puhuimme muutama kuukausi sitten tilintarkastustoimijustemen pääkertomuksesta, niin äh, haluaisin huomauttaa, että miksi näitä rahavirtoja pitäisi pitää yllä, jos niitä ei käytetä hyvin. Kiitos. Seuraavaksi Rosbach. Ja, Dank. Äh, Kiitos. Minä olisi lyhyt kysymys koskien julkista liikennettä Mehän olemme käyneet keskustavia toistavasti eh, erilaisista kilpailuttamisista ja julkista hankinnoista ja haluaisinkin kysyä, oletteko analysoineet tätä kysymystä ja jos niin, mitkä ovat tulokset näistä menettelyistä, onko niillä ollut vaikutusta siihen, miten eh, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja vaikutuksia siihen, miten mukavaa liikenne on ollut niin edelleen. Tämä on tärkeä kysymys koska tämä liittyy myös neljänteen rottiepakettiin. Minä olen täysin sen puolesta, että, että alueet, kansallisvaltiot voivat, että niillä on toimivalta asioissa äh, läheisyysperiaatteen mukaisesti voivat suoranaisesti antaa toimeksiannon, mutta on jäsenvaltioita, jotka ovat jo pitempään käyttäneet tällaisia julkisia kilpailuttamisia – ja haluaisin tietää, miten se on vaikuttanut tuloksiin. Danke sehr. Jetzt habe ich mich... Kiitos. Minäkin olen puhujan luettelossa. Tai herra Kolnis. Herra Kolnis. Niin, herra Kolnis. Jos jokin kaupunki ei halua rahaa, niin eihän EUlla silloin ole mitään, mitään rooliakaan. Mutta ei voi olla, että kaupunki ottaa EU-rahoja ja sanoo, että no otamme nämä varat, mutta ette saa sekaantua asiaan. Se, että Euroopan komissio huolehtii kaupunkiliikenteestä on tarpeen siksi, että jos kaupunkiliikennettä ei muuteta, ilmastotavoitteita ei saavuteta, ilmastotavoitteet ovat olemassa. Me voi sanoa, että ilmastotavoitteet ovat olemassa, mutta emme huolehdi niistä mitään. Kaupungeissa liikenne aiheuttaa 70 prosenttia kaikista ilmastopäästöistä. Eli jos kaupunkiliikennettä ei muuteta, niin EUn ilmastotavoitteita ei saavuteta. Jos ottaa nämä tavoitteet vakavasti, joutuu huolehtimaan myös tästä asiasta. Voin kertoa, mitä Berliinissä on tehty minun kotikaupungissani. Kymmenen vuotta väitettiin, että EU ei anna julkiseen joukkoliikenteeseen varoja, vain teiden rakentamiseen. Sanottiin, että no vain raitioteille, ö, mutta ja silloin sanottiin, että no nyt on rakennettava teitä. Ja silloin talousministeri sanoi, sanoi juuri näin, ja minä sain selville, että, että, että tämä ei pitänyt paikkaansa. Kymmenen vuotta siis Berliini E, e, Berliini ei ottanut rahaa. Tämä maksoi 62 miljoonaa euroa ja 100 hanketta. olisi niillä oltaisiin voitu muuttaa liikkuvuutta. On siis oikein, että EU huolehtii tästä. Jos EU antaa varoja, niin silloin EUlla pitää olla myös sanomista siitä, mihin, miten varat käytetään. Muuten tavoitteita ei saavuteta. Sitten Portugali ja kevyt raidemetrolinja. Minä Minulla on, ö, tunnen Portugalin hyvän, hy, hyvin. Lissabonissa esimerkiksi ö, kaduttavat kafeita ja kevyt raide, met, kevyt raidemetrolinjat ö, ovat siellä hyviä. EU-varoilla näitä linjoja siis tuetaan. Ja Saksassa taas raitio, raitiolinjoja ei tueta. Tämä voisi vaarantaa autoliikenteen. Eli näin siis tuotaan myös tällaisia hankkeita. Wim van de Kamp nyt poistuu salista, mutta hän mainitsi tyytymättömyyden 78 pro, 87 prosenttia ihmisistä olisivat tyytymättömiä, mutta Berliinin lentokenttä esimerkiksi kukaan ei ole tyytymätön siellä, koska Berliinin lentokenttä ei, ole, ei vielä pitkään aikaan tule käyttöön. Tässäkin se on en Ja Nyt kysymykseni kuuluu Breslausta rajalle ö, ulottuvan rautatiereitin ö, siihen saadaan EU-rahoitusta ja Wroclawista Körlitsiin liikenne lopetetaan. Oletteko siis löytäneet hankkeita, jotka on toteutettu, mutta sitten, koska kulusyistä niitä ei voida käyttää, ne on jätetty pois käytöstä. Onko näin siis kaupunkiliikenteessä myös? Ja minkälaisia ovat yhteisrahoitusasteet? Miten korkeita ne ovat? Mikä on EUn osuus? Ja sitten sivu 18. Öö, luulen, että Wim Vannekamp teki tässä virheen. Siinä sanotaan, että 87 prosenttia Portugalin kevytraidemetrolinjassa metrolinjassa eh, niin käyttäjistä eh, on kyse siis siitä, ei ole kyse tyytymättömyydestä, 87 prosenttia tunmattomia, vaan, eh, vaan tässä on kyse käytöstä. Jos tietyllä linjalla tarvitaan muutama vuosi ennen kuin nämä uudet linjat hyväksytään käyttäjien parissa, haluaisin siis kysyä nämä kaksi linjaa, kaksi prosenttia ja ah- kahdeksan prosenttia. Miten, onko tässä siis kyse liikennepolitiikasta ollenkaan vai onko kyse pankki? loppauksesta Voin kertoa Berliinistä, että kun muuri murtui, niin meillä oli samat ongelmat kuin Euroopassa. Meillä oli siis raitiovaunun linjat, jotka, jotka loppuivat muurille ja niitä, niistä ei ollut yhteyksiä toisen linjan päähän. Ja viisi, viiden kilometrin matkalle ää, käytettiin 30 miljoonaa euroa siis maanalaista varten, vaikka oltaisiin voitu tehdä sama, sama raitiolinja. Ja miten, tämä, miten tähän siis päästiin, miten on suunniteltu metrolinja ja on no, näin siis tehty ja haskattu rahaa. Entä sitten kansallisosuudet, jos kansallinen osuus on 5 prosenttia, niin sanotaan, että no otetaan nämä rahat ja silloin rakennusloppaus ja pankkiloppaus toimivat. Näihin kohtiin haluaisin selvennystä. Kiitos paljon. Nyt kun ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tai poikkeuksellisesti herra Kolnissille puheenvuoro vielä. Kiitos Ihan lyhyt kommentti. Viimeksi mainitsemainen esimerkit vahvistavat sen, mitä minä sanoin. Se kuvaa varsin hyvin sitä, mistä te puhuitte, Italian metro esimerkiksi osoittaa, että yhteisrahoitus johtaa vastuuttomuuteen. Toinen viimeinen kommenttini. Minä ymmärrän toki ilmaston lämpenemisen torjunnan, jos todellakin hiilityksipäästöistä tämä kaikki ylipäätään johtuu, mutta tämä logiikka siis – että Euroopan unioni hallinnoi kohta kaikkia liikennettä kaupungeissa koko Euroopan unionin alueella. Ei se ole mikään liittovaltiokaan enää edes. Ajatellaanko, että Washingtonin hallitus kantaisi huolta Yhdysvalloissa kaupunkiliikenteessä Alabamassa, Georgiassa tai Kaliforniassa – ei, se on osavaltioiden vastuulla, eikä tälläkään unioni pitäisi hoitaa tätä, vaan jäsenvaltiota. Nyt ollaan rakentamassa keskitettyä valtiota sillä verukkeella tai sillä oikeutetulla syyllä ehkä, en minä tiedä, että ilmassa lämpenee. Se vaikuttaa aika vaaralliselta. Habe ich mich nochmal selber auf die Redeliste gesetzt? No minäkin haluaisin vielä vastata tähän. Ensinnäkin sanoitte ristiin rahoittaminen olisi aina typerää mutta voidaan sanoa, että raitiovaunut Portugalissa 87 prosenttia on saavutettu, joten silloinhan tämä on toiminut. Ja USAsta voin sanoa, että Bostonissa viimeisten 30 vuoden aikana tämä korotettu moottoritie siirrettiin tunneliin, jotta kaupunki näyttää paremmalta. Ja tämä oli vain mahdollista, koska liittovaltio näistä miljardikustannuksista kantoi 80 prosenttia ja Boston, Bo, Bostonissa sanottiin, että tämä johtui siitä, että kuvernööri oli Kennedy-niminen, eli siis varovaisesti näiden he, esimerkkien kautta kanssa. Nyt sitten tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Thank you very much, Chair. Indeed, I'm, I'm glad. Uh... Onpa hauskaa, että tämä herätti näin mielenkiintoisen keskustelun liittyen meidän erityiskertomuksemme kaupunkiliikenteestä. Aloitan herra van der Kampin kysymyksellä. Olimmeko ystävällisiä vai emme? Tuskin me halusimme olla kivoja tai ei kivoja. Pyrimme olemaan objektiivisia ja tasapainoisia. Erityisen mukavia, ei millään muotoa. Jos jotain olemme löytäneet, kerromme siitä. Jos emme ole löytäneet, emme kerro pyrimme antamaan myös myönteisiä esimerkkejä, jos sellaisia löytyy. On hyvä vaihtaa hyviä käytänteitä, kuten moni kollega täälläkin otti sen esille. Päätöksentekijöistä sitten on kiinni, ottako vaarin virheistä vai ei. Myös ajatella hyviä käytänteitä. Herra Ismail Ertug, kuljemmeko jäljessä lainsäädännössä, tarvitaanko uusia oikeudellisia puitteita – Tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Kun ajatellaan, että tarkastuksen ala oli kovin suppea, niin ainakin sen perusteella voidaan sanoa, että voidaan suositella komissiolle, että olisi selkeä käsitys olemassa, jota voitaisiin mitata indikaattorein, osoittaaksemme, mitkä varsinaiset tulokset ovat. Ja mikä tärkeintä, niin että kaupunki liikennehankkeen otetaan vakaaseen suunnittelun mukaan. Komissio voi sanoa sitten, miten tehdään. Tämä on meidän suosituksemme. Paljolti vastaukset löytyvät paremminkin komission puolelta. Minä pyydän vastaamaan parhaan kykyni mukaan tilintarkastustuomioistuimen puitteissa. Rova Meissnerin kysymys Kiitoksia kovasti. Otitte esille tärkeitä kysymyksiä kestävyydestä. Se tavallaan liittyy edelliseen kysymykseenkin. Eli tarpeeseen saada yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä oikeudellisia puitteita. No ehkä se on komission asia enemmänkin miettiä, pitäisikö ottaa huomioon suosituksemme parhaimmat käytänteet ja omaksua uusi lähestymistapa uusin ehdotuksineen, niin että voitaisiin hyödyntää näitä hyviä esimerkkejä markkinoida niitä ja sen jäsenvaltiossa, niin että voitaisiin levittää laajemminkin. Madame Madeli. Sitten Rouva Deli. Todella olen samaa mieltä, mitä suurimmassa määrin tässäpä on vuosituhannen varsinainen haaste – ympäristöulottuvuus on siinä erittäin tärkeää. Onko liittyvästi sen avoimuutta hankkeita ollut? No ainakin näissä tarkastamissamme hankkeissa. Huomatkaa toki, että ala oli kovin suppea viidessä jäsenvaltiossa ja harvoja hankkeita sinällään, niin emme kyllä huomanneet mitään erityisiä ongelmia siinä, ettei tietoa olisi ollut saatavilla. Eihän tämä ollut tilintarkastus rahoituksen osalta. Mehän laadimme joka vuosi kertomuksen toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tämä on enemmänkin kertomus, joka mittaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta eri hankkeissa. Minkälaisia suunnitelmia pitäisi melunasasteten osalta edistää Mekin haluaisimme kuulla komissiolta, mitä ajatuksia heillä on uuden lainsäädäntökaudelle. Me olemme antaneet suosituksemme. Me odotamme mielenkiinnolla, mitä tapahtuu hyvissä käytänteissä. Mitä komissio sitten hyväksyy hankkeesta ja mitä jäsenvaltiot, no palaan tähän myöhemmin, koska se tuli esille useassa puheenvuorossa – Herra Golnishin kolmannissakin kuultiin toissijaisuudesta, kaupunkiyhteisön roolista ja unionin roolista toisaalta. Ja mitä nyt voidaan sanoa tämän suppean otanan pohjalta, että komissio hyväksyi tällä kaudella kaikki hankkeet, jotka oli luokiteltu merkittäviksi, eli jossa mennään yli 50 miljoonan euron. Jos on hankkeita alle tämän summan, niin sitten jäsenvaltiot hoitavat sen. Liitteessä kaksi viimeisessä taulukossa kerrotaan tarkastamamme hankkeet, jotka komissio suoraan hyväksyi. Kaiken kaikkiaan 17.26. tässä tapauksessa hyväksyttiin komissiossa suoraan. Entäpä sitten uudella ohjelmointikaudella Mekin odotamme mielenkiinnolla siitä tietoa, mitä se toimii, mutta nyt on ajateltu, että niin kutsutuissa merkittävissä hankkeissa jäsenvaltioilla on kaksi vaihtoehtoa. Joko voivat toimittaa hankkeet, kuten nytkin, komission hyväksyttäväksi, tai ulkopuolinen riippumaton asiantuntija arvioi sen. Tässä tapauksessa komissiolla – on rajallisempi rooli. Hyväksyy sen, sen perusteella, mitä asiantuntijat lausuvat. Komission minusta ehkä voi kertoa enemmän tästä. Minäkin olisin kiinnostunut kuulemaan siitä. Näin se on nyt ja katsotaan sitten, mitä muutoksia tulee ja miten sitä täytäntöön pannaan käytännössä. Uh, Madame Anis, uh, you also mentioned... <clears throat> niin romaneistakin mainitsitte tämän yhtenä tärkeänä haasteena, että saadaan elinkelpoisia kaupunkeja. Matkaa tässä vielä on, se on todettava. Sen osoittavat myös meidän löydöksemme. Korostaisin nyt tästä vielä tämän erityiskertomuksen otantaa. Olemme katsoneet, mitä on saavutettu ja mitä hyötyä sitten koituu melun saasteiden vähenemistä, sosiaalinen osallisuus, jotka välillisesti seuraavat näiden löydösten perusteella. Miksi sitten valitsimme nämä viisi jäsenvaltiota? Taisin alussa selittääkin jo, että puolet myönnetyistä summista tulee näistä jäsenvaltioista – yhdistyneessä kuningaskunnassa on kyllä merkittäviä summi, mutta ihan korkeampia lukuja, kun valitsemme jäsenvaltio katsomme vähän maantieteellistä ja kautumistakin. Eli ne jäsenvaltiot, jotka käyttivät eniten. Siksi valitsimme nämä viisi jäsenvaltiota. Yhdistyneet kuningaskunta oli pienempi tuen saaja verrattuna näihin muihin. Olisi kuitenkin samaa mieltä tästä tärkeästä seikasta, jonka mainitsitte käyttöasteesta – varojen käytöstä. Ei ole tärkeää vain käyttää varoja, rahaa, vaan käyttää tai tietää mihin käyttää, minkälaisiin tuloksiin. Tämä oli meidän tarkastuksemme tärkein tavoite, osoittaa, miten tulokset muuttavat Euroopan kansalaisten elämää, jos syvänkin suuntaan ja miten menestyksellisiä he ovat tehokkuudessa ja vaikuttavuudessa. Herra Bach totesi julkisista hankinnoista, valitettavasti se ei nyt kuulunut tähän kertomukseen, mutta me olemme laatimassa vakavassa mielessä nyt toista erityiskertomusta, joka on omistettu nimenomaan julkisille hankinnoille. Se julkaistaan en piakkoin mutta se ei nyt ei kuulunut tähän kertomukseen, jota nyt esittelin teille. Teille sitten puheenjohtaja, taisin vastatakin jo siitä, kuka hyväksyy mitä komissio, merkittävät hankkeet tällä ohjelmakaudella ja mitä muutoksia tulee seuraavalla ohjelmakaudella sitten kevyt raidemetrolinjoista, onnistuisiko Saksassa? Kysytäänpä komissiolta. Tilintarkastustuomioistuin ei oikein voi vastata siihen kysymykseen. Yhteisrahoitusaste sitten, no vastaus löytyy sivulla 26-27. Siellä on luetteloa tai katsaus kaikista tarkastetuista hankkeista, kaikki ne summineen kuka on hyväksynyt, mitä avustuksena on annettu, mitkä olivat kustannukset, kokonaiskustannukset ja mistä lukien se on ollut käytössä. Tämän verran voimme julkaista näitä julkisia tietoja. Sen enempää en voi sanoa, mitä tässä taulukossa on. Toivottavasti se vastaa teidän kysymykseenne. Kiitoksia kovasti vielä mielenkiinnosta. One question you didn't answer. Yhteen kysymykseen, että vastanneet 87 prosenttia asiakkaista, onko tässä kyse sitä, että he eivät ole tyytyväisiä vai onko 87 prosenttia tuo käyttöaste, joka saavutettiin? Anteeksi, meni ohi. 87 prosenttia käyttäjistä. Portugalin kevyt raidet metrolinjasta 87 prosenttia oli tyytyväisiä opposite. nur um das klarzustellen, weil du gerade so nett warst. Tämä piti vain vielä selventää. Wim van de Kamp, kiitos tästä kahvesta. Eli 87 prosenttia on suurin osuus, joka on näistä mitattu prognoosiin verrattuna, siis 87 prosenttia on saavutettu. Esimerkiksi Italiassa on saavutettu vain 2 prosenttia verrattuna prognoosiin, eli hanke olisi voitu jättää tekemättä ja äh, rahaa olisi voitu säästää. Tähän voitte ehkä vielä vastata. Uh, Jos sopii, niin tässä taisi mennä ohi myös hyvät esimerkit. Kuten aina yritän tehdä, siitä tuli monta kysymystä. Sivulla 17 on laatikossa viisi pari hanketta, joissa tavoitearvoja on tiedossa ja se on mukana tässä esimerkkinä hyvistä käytänteistä, joita voidaan hyödyntää. Jos voisin tehdä nyt vielä yhteenvedon tästä, niin komissio on myös paikalla. Haluaisin pyytää, että jos tehdään tunnelihankepyyntöjä tulevaisuudessa, niin olkaa varovaisia ja käyttäkää näitä lukuja. Eli jos metrolinja saa vain 2 prosenttia käyttäjiä, niin se on rahojen hauskausta. Ja sitten tämä raitiovaunullinen 57 kilometriä ja odotuksesta 87 prosenttia on saavutettu jo lyhyessä ajassa. Olkaa siis skeptisiä, kun saatte näitä pyyntöjä ja tarkastelkaa tiedot näiden kokemusten pohjalta. Olen tästäkin syystä hyvin kiitollinen tästä kertomuksesta, mutta kiitos myös tästä esityksestä ja aion tämän kertomuksen kyllä pitää mielessä. Olkaa hyvä, meillä on vielä vähän aikaa. Ihan minuutin verran. Koska jos olette kiinnostuneista työstämme, niin kertoisin, että meillä on toinen kertomus, joka kuuluu myös teidän reviirillenne, joka liittyy sisävesille liikenteen vaikuttavuuteen ja EU-rahoituksen vaikuttavuuteen siellä. Liittyy siihen, mitä herra Golniskin otti esille, ajatellen koordinaatiota, strategista ajattelua, kaikissa Euroopan kaupungeissa. Voin mieluusti tulla esittelemään sitäkin teille. Thank you very much, Advim. Kiitos paljon, Wim van de Kamp. The report. Se on kertoa, milloin tuo kertomus on valmis, se joka koskee sisävesiväyliä. Already done, I understood that. Ymmärsin, että se on jo valmis. Published. Pari viikon päästä julkaistaan. Sen jälkeen se on teistä kiinni. Please let us know. Sitten kun se on julkaistu, niin ilmoittakaa. Ja, okay. Weil der Rhein-Main-Donau-Kanal nicht main tonava kanali ei ole varmasti mukana, joten se on vain hienoa. No niin, tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty loppuun ja voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. So, dann können wir zum nächsten Tagesordnung. Nyt voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Eli Kristoffersen Bodevik Seki mietin esittely, joka käsittelee uusia rahoitusjärjestelyitä Euroopan liikenneinfrastruktuurihankkeita varten. 16.17. syyskuuta Milanossa oli liikenneneuvosto ja silloin annettiin aikaisemmalle entiselle varapuheenjohtajalle Henning Kristoffersenille sekä koordinaattoreille Kurt Podevik ja Carlo Seki Sekille toimeksianto tutkia TNT-käytäviä ja tunnistaa hankkeita, joita voitaisiin rahoittaa. Ja nyt on väliraportti annettu liikenneministereille ja tietysti nämä tulokset ovat mielenkiintoisia myös, kun ajattelemme uutta Junckerin suunnitelmaa ja Euroopan strategisten investointien rahastoa. On hienoa, että olette tulleet tänne valiokuntaan. Tervetuloa valiokuntaamme, tarkalleen sanottujen matkailu- ja liikennevaliokuntaan, Euroopan parlamenttiin. Nyt saatte suoran puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Mukanani täällä on herra Bude, Budevik tässä oikealla puolellani. Ja myös professori Carlo Secchi Italiasta on täällä. Teemme yhdessä työtä loppuraportin valmistelemiseksi, jota meiltä pyydettiin Milanon liikenneneuvostossa. Ja nyt kun meillä on tämä Latvian puheenjohtajakausi, niin kesäkuussa toimitamme loppuraportin ja silloin voimme käydä yleisempää keskustelua tästä koko paketista. Tämä on siis vain osa työstämme ja kuten puheenjohtaja sanoi, olemme tähän mennessä esitelleet väliraportin ja liikenneministerit ottivat sen melko tyytyväisinä vastaan. Ja on hienoa, että voin olla täällä parlamentin liikennevaliokunnassa. Palaan vielä tarkemmin siihen, miksi olen erityisen iloinen tästä. Tämän raportin eteen tehty työ, kuten puheenjohtaja kertoikin, alkoi 16. ja 17. syyskuuta Milanossa pidety, pidetyssä liikenneneuvostossa Italian puheenjohtajakausi ja komission jäsen Kallas pyytivät meiltä laatimaan, meitä laatimaan raportin ja tutkimaan TNT-käytäviä ja hankkeita, jotka olisivat erityisen hyvin soveltuvia näille rahoitusjärjestelyille ja myös ennen kaikkea tuossa tämän investointisuunnitelman yhteydessä, jonka Juncker on ehdottanut ja joka on, saan, joka on jota myös ministerineuvosto on tukenut ja joka on saanut hyvän vastaanoton myös tällä parlamentissa. Eli meillä on hyvät perusteet työllemme, mutta muutama sananen vielä tämän raportin laadusta. Tämä ei ole raportti komissiolle tai investointipankille. Me teemme yhteistyötä komission palveluiden kanssa ja yhdessä investointipankin kanssa. Meillä on siis tiukka yhteys näihin kumpaakin tahoon, mutta ky- tässä, tämä raportti on meiltä kolmelta. Tämä on meidän kantamme, meidän henkilökohtainen mielipiteemme tästä asiasta. Tämä raportti tietysti myös liittyy keskusteluun investointipaketista. Tohtori Pudevik ja tohtori Seksi kertovat raporttimme eri osista myöhemmin, mutta päätavoitteena on siis tunnistaa näitä näissä Euroopan laajuisissa käytävissä hankkeita, joissa voitaisiin käyttää näitä innovatiivisia rahoitusjärjestelyitä. Tiedämme, että tämä on tarpeen, sillä jäsenvaltioilla ei ole ylijäämiä tai valtavia voimavaroja tällaisia investointeja varten. Päinvastoin Monet jäsenvaltiot ovat sellaisessa tilanteessa, että niiden pitää etsiä muita rahoituslähteitä. Yksi niistä, yksi monista siis, olisi se, että tarkastellaan, onko mahdollista osallistaa yksityiset sijoittajat niin, että heistä tulee yhteissijoittajia, että he ottavat muiden sijoittajien, esimerkiksi julkisten virastojen yhdessä komission ja yhdessä lainanantajien kanssa riskin hankkeeseen sijoittaessaan. Mutta tämän työn lisäksi, jota tekee ennen kaikkea komissio yhdessä investointipankin kanssa, me ryhmässämme siis halusimme tunnistaa myös, mitä tarpe- tarpeellisia muutoksia pitäisi sääntelypuitteisiin tehdä – jotta nämä rahoitusta tarvitsevat hankkeet voidaan, voidaan sitten yhdistää niihin sijoittajiin, jotka etsivät sijoitusmahdollisuuksia. Sanon tämän, koska jotkut ovat sanoneet, että eh, liikenteen pääosastolla ei ilmeisesti olla Junckerin suunnitelmasta kiinnostuneita, ei vain, päinvastoin toivomme, että tämä suunnitelma tulee olemaan menestys ja optimismia on ollut ilmassa, kun tämä suunnitelma on esitelty. näemme tiettyjä esteitä kuitenkin suunnitelman toteuttamiselle, ellei sopeutuksia tehdä. Tähän vaaditaan toimielimiä, parlamenttia, ja ministerineuvostoa. Eli komission ehdotusta pitää sopeuttaa. Me haluamme, että siitä tulee menestys. Ja muutamalla sanalla yritän nyt kuvailla tämän saamanne väliraportin tuloksia. Liikenne infrastruktuurihankkeiden vaikutus kasvuun. Siitä käsittelee herra Pudevik, mm, joten puhu siitä paljonkaan, mutta kaikki tietävät, miten tärkeää tämä voisi olla talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Meillä pitää olla kokonaisvaltainen investointisuunnitelma, sillä valitettavasti olemme nähneet, että sijoittaminen EU:ssa on viimeisten viiden kuuden vuoden aikana vähentynyt huomattavasti. Näiden, nämä sijoitukset liittyvät sekä infrastruktuurin rakentamiseen, infrastruktuurin, jonka, joka pitäisi luoda aivan alusta, vaan et, ei siis keskitytä pelkästään tähän, vaan meidän pitää myös ylläpitää olemassa olevia liikenneverkkoja, sillä nyt 30-40 vuotta olemme rakentaneet moottoriteitä ja lentokenttiä Eurooppaan. Ja jos katsotaan näiden verkostojen laatua, niin silloin nähdään, että ylläpito ja uudistus ja modernisointi, kunnostustarpeita on kyllä. En nyt tässä puhu ranskalaisista moottoriteistä tai saksalaisista moottoriteistä yleisesti ylläpito tarvetta on olemassa. Ja lisäksi pitäisi parantaa nykyisten infrastruktuurien parempaa käyttöä ja edistää teknologiaa, siis esimerkiksi puhtaampia ajoneuvoja ja infrastruktuuria. Tässä väliraportissa kuvaillaan esimerkkihankkeita, joihin näitä uusia rahoitusjärjestelyitä voitaisiin käyttää. Ja me olemme siis keskittyneet siihen, että pitää saada aikaiseksi vakaat sääntelypuitteet sijoittamiselle. Me olemme puhuneet sijoittajille ja sidosryhmille ja katselleet eh, sellaisia esteitä, jotka estävät yksityisiä sijoittajia tekemästä sijoituksista, sijoituksia liikenteen alalle. Eli me siis kuvaamme, miten voit voisimme houkutella yksityisiä sijoittajia tulemaan mukaan tähän hankkeeseen. Mutta olen kuitenkin optimisti, sillä taloudelliset tarpeet vastaavat kyllä liikenne infrastruktuurihankkeita. Ja kun katsomme esimerkiksi eläke- tai vakuutusyhtiöitä tai eläkerahastoja, niin niiden aikataulut sopisivat hyvin moniin liikenneinfrastruktuurihankkeiden aikatauluihin, mutta yksityisten sijoitusten taso on melko matala edelleen. Esteitä on, mainitsen muutaman niistä. Eli ei ole tällaista selkeää hankejatkumoa, eli meillä ei ole kokonaiskuvaa siitä, mitä hankkeita on tulossa. Puutetta on, puutteita on myös selkeässä sääntelypuitteessa tietyillä aloilla, esimerkiksi koskien valtion tukisääntöjä, mitä valtion tuki on, missä määrin on mahdollista antaa valtion tukea? Entä ristiin tukeminen, kun esimerkiksi sijoittaa raide- ja tieliikennehankkeihin ja sitten tuottoja tieliikennehankkeista käytetään raideliikenteen tukemiseen. Onko se mahdollista? Entä sitten syrjivät valtion tuet? Entä jos valtion tukia menee Cuxhaveniin, tai, mutta ei Wilhelmshaveniin, tai äh, Le Havreen, mutta ei Marseilleen. Olisi siis hyvä, jos valtion apusääntöjä voitaisiin selventää. Ja lisäksi kysymys kuuluu, miten nämä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet ja, ja julkinen velka, miten Eurostat näitä määrittelee tai käsittelee ja miten tämä sopii vakaus- ja kasvusopimuksen puitteisiin? Tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys ja aiemme tästä keskustella myös Eurostatin kanssa. Ehkä on myös kannusteiden puutteita institutionaalisille sijoittajille sijoittaa solvessi kahden kannalta riskaabeleihin hankkeihin ja ehkä on myös, myös puutteita varojen korvamerkinnässä ja infrastruktuurin ylläpidossa. Ja sitten katselemme tiettyjä alueita, aloja, joissa tarkastelemme, mitä voitaisiin tehdä paremmin, tarkastelemme julkisten hankintojen sääntöjä, toimivatko ne oikein, ovatko ne tarpeeksi läpinäkyviä, ovatko rahojen tai varojen kohdentamissäännöt oikeita, onko hankkeiden valinta tarpeeksi hyvä ja entä sitten ympäristömenettelyt, toimivatko ne tarpeeksi hyvin. Ei minulla ei ole tästä nyt yksityiskohtaista tietoa, mutta tiedämme, että kestää kauan tehdä ympäristövaikutusten arviointi. Se saattaa kestää joka, jopa vuosia. Pienissäkin hankkeissa saattaa olla hyvin kallista. Voitaisinko tämä tehdä paremmin tai tehokkaammin? Paremmalla tavalla siis. Ja sitten rakennuslupahankkeiden saamismenettelyt, ovatko ne tarpeeksi hyviä, voitaisiinko käyttää yhden yhteispisten menettelyä, entä sitten sääntelypuitteiden luominen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille, miten niitä voidaan säännellä niin, että että yksityiset sijoittajat saavat myös sananvaltaa, jos he ovat valmiita ottamaan riskin. Eli monia mielenkiintoisia kysymyksiä on tarkastelun alaisena ja kaksi kollegani selittävät yksityiskohtia paremmin. Sanoin, että on alussa jo, että on hienoa tulla tänne valiokuntaan. Tämä johtuu siitä, että meillä ei ole mitään toimivaltaa välittää instituutioiden välillä tai jäsenvaltioiden välillä voimme tunnistaa ongelmia, voimme tunnistaa mahdollisuuksia, mutta me tarvitsemme poliittisen päätöksen, jotta kaikki tämä voi toteutua. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti on valmis kantamaan vastuunsa ja sanomaan neuvostolle ja komissiolle, että nyt on ryhdyttävä toimeen, sillä nyt on luotu Junckerin investointisuunnitelman esittelyn myötä optimismia. Ja jos nyt tässä epäonnistutaan, niin siitä tulee kyllä vakavia poliittisia vaikutuksia. Me näemme Euroopan parlamentin hyvin tärkeänä toimijana ja me toivomme, että voimme vielä palata tänne esittelemään loppuraporttimme. Näin sitten jää nähtäväksi, miten menestyksekkäästi komissio ja neuvosto toteuttavat näitä sopeutuksia. Nyt annan puheenvuoron tohtori Puudevikille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Kristoffersen. Kurt Puudevik, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi kommentti ennen kuin aloitan lyhyen puheenvuoroni. Mä haluaisin sanoa, että kun meitä pyydettiin laatimaan ensimmäinen paperi, se oli paljon ennen kuin puheenjohtaja Juncker esitteli suunnitelmiaan. Meidän painopisteemme oli katsoa, miten voidaan lyhyessä ajassa saada aikaan tuloksia, kun eurooppalaisen koordinaation Itämeren Adrian käytävää kävi viime vuonna kaikissa maissa, kävin paljon keskusteluja poliitikkojen ja sidosryhmien kanssa. Ja kun puhuin liikenneministerien kanssa tämän käytävän alueella. Laite tunnustettiin, että investointi liikennestruktuureihin on avain luoda kasvua ja kilpailukykyä kautta Euroopan. Me olemme harjoittaneet aliinvestointeja infrastruktuureihin, mikä on todellinen ongelma. Ongelma tänään, mutta se on ongelma myös ajatellen tulevaisuutta, sillä jos investoinnit eivät ole riittäviä, sillä niillä on pitkän tähtäyksen vaikutus, ja me luomme ongelmia, jotka liittyvät ylläpitöön, uusiin investointeihin, jotka edestään taas ovat uusia pullonkauloja infrastruktuurin puitteissa. Äskettäin eh, kansainvälisen valtorahaston tekemä selvitys vahvisti, että nyt viimeistään olisi aika investoida infrastruktuureihin ennen kaikkea maissa – joissa kasvu on alhaista ja työttömyys korkealla tasolla. Ja julkinen infrastruktuuri on niitä harvoja poliittisia tasoja, voidaan tukea kehitystä. Se myöskin lisää BKT, että äh, sen kasvua, jota voidaan todellakin tukea tätä kasvua julkisen infrastruktuurin kehittämisellä, jotta näitä mahdollisuuksia tulisi käyttää. Ja se valtio itse asiassa parantaa julkisten investointien tilaa sekä samalla aikaan lisätuloa moninkertaistamisista vaikutuksista, jotka tulevat monilta talouden sektoreilta, jotka liittyvät myöskin eh, säästöihin ajatellen tulevia eh, ylläpito- ja korjauskustannuksia. Nämä asiat tulisi ottaa huomioon, kun eh, katsotaan sään, Eurostatin sääntöjä, jotka tämä sisällä tällä hetkellä, että 5,3 miljardia euroa tarvittaisiin vuoteen 2030 mennessä, jotta, anteeksi, 5,5 triljoonaa, biljoonaa tarvittaisiin siihen. Miten sitten kattaa nämä huomattavat tarpeet on epäselvää. Täytyy vahvistaa, että vähäiset julkiset rahat – täytyisi myöskin käyttää optimaalisesti. Täytyy myöskin lisätä erilaisia rahoituslähteitä ja yhdistä, jotta voidaan saada aikaan täydentäviä toimia sen sijaan, että näillä varoituksilla, rahoituksilla korvattaisiin toisiaan. Tässä valossa viesti on selvä. On olemassa tarvetta investointi infrastruktuureihin ja on aika toteuttaa nämä investoinnit. Olemme identifioineet noin 600 miljoonan investoinnit, miljardin investointitarveet, jotta saadaan toteutettua TEN-T-verkosto. Tästä 600 miljardista kollegani Kristoffersen, professori Sekki ja minä olemme määritelleet noista 27 miljardin hankkeet, jotka mahdollisesti olisivat soveliaisia innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöön, käyttöä ajatellen lähi, lähivuosina. Mutta miten me sitten katamme investointitarpeet? Tässä on tarvetta yhdistää rahoitus lukuisista lähteistä. Lähtien liikkeelle apurahoista, julkista rahoituksesta ja viime kädessä myöskin yksityisen sektorin investoinneista. On todellakin tärkeää, että yksityinen investoija tulee mukaan, jos ajatellaan näitä tarpeita, joita on olemassa. Siis todellinen tarvehan on, kuten sanottu, 600 miljardia. Life insurance companies or other long-term investors. Muut pitkän tätäyksen investoijat ovat halunneet investoida myöskin liikenneverkostoihin. Nyt sitten seuraava kalvoni heijastelee sitä, miten julkinen yksityinen investointi voidaan saada käynnistymään. Ensinnäkin se, että on vakaa suunnitelma hankkeen toteuttamiselle, tämä on se, mihin tarvitaan, voidaan varmistaa rahoitusta esimerkiksi EU-tasolla. Me tarvitsemme pitkän tähtäyksen avoin näkyvyyttä niin, että vakautta niin, että yksityiset sijoittajat voivat tulla mukaan ja liikenneinfrastruktuuria rahoitettaessa tarvitaan voimakasta teknistä tukea jäsenvaltioilta, niitä voidaan katsoa, miten houkutellaan julkisia yksityisiä rahoittajia Tätä kautta voidaan, tätä voidaan edistää julkisilla tuilla, kuten esimerkiksi Euroopan investointipankin tai kehityspankkien ryhmien kautta tai kansallisen pankkien, mutta luomalla myöskin tällaisia eh, hankkeita, joissa tapahtuu eh, yhdistämistä ja on tärkeää myöskin saada aikaan selkeät säädöspuitteet – Todellakin rahoitusvälineiden käyttö yksinkertaistettu vedyltä euro, yksinkertaistettua eurooppalaista puitetta, jotta voidaan varmistaa yksityistä investointia, että näiden puitteiden täytyy olla selkeät, ennustettavissa olevat ja helposti ymmärrettävät. Kun esimerkiksi on kysymys valtion tuesta, meidän pitää myös selvittää, mitkä ovat säännöt ja myöskin varmistaa se, että hankkeet käydään nopeasti lävitse. On pyrittävä myöskin toimimaan mahdollisimman nopeasti. Ja myöskin nykyiset mekanismit vaativat sitä, että niitä täytyy käydä lävitse, jotta voidaan saada käynnistymään rahoitus. Julkiset takuut ovat yksi tärkeä tekijä, jolloin voidaan saada aikaan rahoitusta näihin investointihankkeisiin. EU-takuut, niillä on merkitystä, kuten sellaiset, joita Euroopan investointipankki antaa – on asia, jota täytyy edelleen selvittää. Lopuksi olette kaikki tietoisia siitä, että liikenneinfrastruktuuri saa aikaan tuloa ja sillä on sosiaalista, sillä on sosiaalista hyötyä, joka usein ei ole nähtävissä rahoina. Sitten, esimerkiksi ei ole nähty, miksi siinä pitäisi korvamerkintää tai vastaavaa. Mutta käyttäjä maksaa periaatteen tulisi tässä mielessä olla sellainen, että sovellettaisiin laajemmin, jotta voidaan vähentää rastusta, joka kohdistuu veronmaksajiin toisaalta. Ja minun mielestäni tässä käyttää rahoitusrakennetta, joka olisi yhteydessä etäisyyksiin. Se olisi parasta eh, tapa vahvistaa raken, liikennehankkeita ja tämä kestävä tuli sen, sen tavoite pitäisi edelleenkin identifioida ja sitä pitäisi mahdollisesti laajentaa, esimerkiksi myöskin antamalla tukea rajat, ri, rist, ristirahoitetulle hankkeille eri liikennemuotojen osalta. Joten pitää kääntää kysymys toisinpäin, miten voidaan siis saada aikaan rahoitustarjous. On tärkeää, että ne tekijät, jotka liittyvät rahoitu- hankerahoitukseen, ovat, olipa yksityisiä tai julkisia, että niitä tutkittaisiin yksityiskohtaisesti. Minä olisin valmis käyttämään keskustelua teidän kanssa näistä säännöskysymyksistä, joita pitäisi tutkia huolellisesti. Esimerkiksi mutkikkaita julkisia hankintoja ja lupamenettelyjä. Meidän täytyy luoda yksinkertainen ja harmonisoidut säännöt erilaisille rakennevaiheille erilaisissa hankkeissa – ja eh, ajatellen myöskin viivästymisiä eh, ja nähdyttäviä riskejä, niin niitä täytyisi välttää näiden hankkeiden yhteydessä. myös, mitä tulee valtion apuun, sääntöjä pitäisi selkeyttää, pitäisi myöskin katsoa, miten tilallisesti tutkitaan eh, julkisen yksityisen tahon kumppanuuksia. Solvenssi on myös yksi tärkeä avainsana, ja haluaisin, että ottaisitte siihenkin kantaa tämän esityksemme jälkeen. Ja sitten toinen tapa saada aikaan myöskin rahoitustarjouksia on tällainen elinkaari lähestymistapa, joka mahdollistaa sen, että osana hankekustannuksia otetaan huomioon ei pelkästään sen rakentaminen, vaan myöskin ylläpito ja käytössäpito. Ja, ja kun katsotaan koko elinkaarta, vain silloin voidaan varmistaa sen kestävyys ja sen toiminnallinen tehokkuus ja välttää tulevia vastuuta, jotka kohdistuisivat julkiseen talouteen. Näillä avainsanoilla, jotka voivat olla tavallaan myöskin eh, kimmoke keskusteluun jatkossa ainakin sitten puheenvuoron niin professori Karlo Sekkille. Kiitos Kurt Bodevik. Seuraavaksi herra Sekki. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta. Minä Jatkan tästä toistamatta sitä, mitä täällä on todettu, mutta pyrin käymään läpi jotakin muita näkökohtia yhteisessä työssämme. Tässä näette taulukon, jossa on esimerkkejä alueista, jotka sopivat uusiin rahoitusjärjestelmiin, joita meillä oli tässä mielessä tässä taulukossa – kaikki liittyy innovatiiviseen rahoitukseen. Useimmissa tapauksissa on yhdistelmä yksityistä ja julkista pääomaa. Sekoitus, lähestymistapa siis hankkeen rahoituksessa. Tässä on aika mielenkiintoista 127 miljardia, siis mukaan lukien kaikki alat, Tähän olisi lisättävä esimerkiksi liikenteenhallintajärjestelmät, ERTMS esimerkkinä, SESAR, IRS, ITS ja niin edelleen. Ja totta kai myös rahtiliikenne, ympäristöstandardien kohottaminen ja sitten puhtaiden polttoaineiden käyttöönottoon. Eli potentiaalia kyllä löytyy investoinneille, mutta ehkä on, on aika yllättävää, kun ajatellaan tätä lukua, joka liittyy todellisiin yhteyksiin. 29, no noin 30 miljardia. Mutta tämä on vain pieni osa tämä raideliikenteen osuus. Yleensä se liittyy lyhyisiin yhteyksiin, lentoasemayhteyksiä ja niin edelleen. Totta kai jos ajatellaan laajempia raideliikennehankkeita, ne ovat monimutkaisempia rahoituksen kannaltakin, mutta totta kai voitaisiin ajatella, että ne voitaisiin jakaa osiin, esimerkiksi RTMS yhtenä osana, joka olisi mielenkiintoisempaa yksityisen sijoittajan kannalta. Eli kysynnän puolella on potentiaalia. Me pyrimmekin jatkossa yksilöimään hankkeita, jotka olisivat sopivia myös Junckerin suunnitelman kannalta. Nyt itse asiassa onkin vireillä yhteistä työtä eri käytävien koordinaattoreiden kesken. ERTMS-koordinaattori yhtenä ja sitten merten valtateiden koordinaattori myös on mukana. Ja meillä on oma työryhmä Junckerin suunnitelmaan tätä tapanoa varten, jotta voitaisiin yksilöidä ainakin pari lippulaivaa hanketta kussakin käytävässä. Että jotain olisi myös sitten valmiina rahoitusta varten, jos kaikki osuu nappiin. Tässä jo todettiinkin, että vaikka tätä nyt jatketaankin kaikkien muiden kanssa ja liikenteen pääosaston kanssa ja mietitään sopivia hankkeita rahoitusta varten, niin me pyrimme saamaan päätöksen loppukertomuksen tämän vuoden kesäkuun mennessä. Me olemme tapanneet ei pelkästään investointipankin edustajia, kuten tähänkin asti, vaan myös jäsenvaltioiden viranomaisilla olemme tapanneet ja keränneet näkemyksiä ja ajatuksia. Tämä kaikki jatkuu osana investointipakettia. Yhteistyötä tehdään komission kanssa ja investointipankin kanssa. Ajattelen, että meillä on erityisiä rahoitusohjelmia pehmeitä hankkeita varten, josta löytyy paljon potentiaalia, kuten jo totesinkin, mutta vieläpä toistan sen. Niin ikään me pyrimme täytäntöönpanemaan investointien kanssa jäsenneltyä vuoropuhelua ajatellen pitkän aikavälin sijoittamista. Ja sekin täällä jo mainittiin, me pyrimme yksilöimään myös, minkälaista mielenkiintoa löytyy, minkälaisia riskejä pitää kattaa, mitä, ja, ja kysymme, kuka on halukas rahoittamaan mitäkin ja pyritään löytämään parempia rahoitusmallejakin. Mutta mikä tärkeämpää vielä kuin saada mahdollisia investoijia, niin me pyrimme jatkamaan työtä myös siinä, että pyritään löytämään mahdollisimman esteitä ja löytämään ratkaisuja niihin, kuten kollegani jo totesikin, mutta jos sopii, niin vielä toistan tämän. Liikenneministeriön neuvosto ja komission jäsenhän tilasivat tämän tutkimuksen. Siis tämä tapahtui jo ennen Junckerin suunnitelma syntyi. Tämän tarkoituksena oli löytää keinoja käyttää mahdollisimman hyvin verkkojen Euroopan varoja kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin käyttää rahoitusinnovointia. Muistan, että minkä tyyppisiä potentiaaleja on aikaisemmin käytetty esimerkiksi hankevelkakirja muodossa. Eli vähän sen pohjalta. Ja sitten yhteistyössä yksityisten sijoittajien kanssa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus on aina ollut meidän mielestämme paljon ennen kuin Junckerin suunnitelmassa. Teidän mastanne löytyy hyviä esimerkkejä tästä. niitä pidetään hyvinä tai parhaimpina käytänteinä. Eli rahoitusinnovointi, esteet, sääntelypuitteet, tämä vaikuttaa kysyntään ja tarjontaan ja niiden kohtaantoon. Siinä se meidän vaikein työmme onkin, koska yleensä nämä esteet liittyvät päätöksiin joltain taholta ja sitten puolestaan joku toinen taho, täytäntöönpano. Jotta jokainen pitää kiinni omista toimivaltuuksistaan ja tietää, mikä on aina parasta. On vaikea taivutella ihmisiä muuttamaan toimintaansa. Eikä se nyt meille kuulunutkaan sitä paitsi. Meidän piti vain löytää nämä esteet, ja sitten mahdollisia ratkaisukeinoja ja sitten jättää niiden hartilla, joilla vastuu on tehdä päätökset. Tämä on kuitenkin äärimmäisen tärkeää. Ja siksi lopuksi voi vain vahvistaa sen, mitä kollega totesivat, eli kiitos ne mielenkiinnosta meidän työtämme kohtaan. Nimittäin ensinnäkin ehdotuksia, kommentteja, viestejä voi tulla teiltäkin. Olemme totta kai keränneet kaikkia hyviä ajatuksia, joita on ilmassa. Sen rinnalla olemme myös sitä mieltä, että kun teillä nyt on myös poliittista vastuuta, niin teidän pitäisi tietää, mistä tässä on kyse. Jos olette sitä mieltä, että olisi hyvä jotain tehdä ja tukea myös meidän käsityksemme. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos paljon. Tässä nyt kolme johdantoa kuulimme ja nyt avaan keskustelun. Ensimmäinen puhuja on Wim van de Kamp. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasti. Minun täytyy todeta, että haluaisin kiittää kolmea herrasmiestä erittäin arvokkaasta tiedosta, jota he ovat tänään meille esitelleet sekä raportissa että täällä nyt suullisestikin. Luonnollisesti olemme nyt tavallaan kahden tuolin välissä. Meillä on tämä puolivälin raportti ja sitten ja parlamentti on sitten tehnyt arviot lähes päivittäin kollegani Ajala Sender varmastikin tulee tarttumaan tähän minuutin kuluttua. Ja kun luin tätä raporttia, minulla oli sellainen tunne, että tämä tulee kaikki joka liian myöhään, koska... Ö, ö, Want een van onze problemen op dit moment... nopeammin. Mutta me emme mielestäkään tiedä, mikä tulee olemaan perusta sille, miten investointipankki hyväksyy hankkeet. Meillä ovat nämä kauniit verkkojen Eurooppa-hankkeet, mutta emme tiedä, mitä investointipankki tekee niille. Sanottuani tämän, mulla kuitenkin on muutama kysymys. Nämä julkisen yksityisen tahon kumppanoit eivät ole vielä osoittaneet, mikä niiden arvo on. Ne eivät ole saaneet aikaan todella menestyksekkäitä hankkeita. Voisit voisitteko luoda suuntaviivoja tai esittää jonkinlaisen käsikirjan siitä, miten pitäisi tehdä tällainen julkisen yksityisen tahon kumppanuus, koska tällä hetkellä se vie aivan liian, liian kauan, siihen liittyy aivan liian paljon byrokratiaa. Ja toinen asia on sitten se, että yhdistetään eri rahoitusvirrat. On, miksi voi olla tukea verkkojen Euroopasta, voi olla lainoja – EPSestä ja myöskin vähän yksityistä rahaa. Ja tämä merkitsee myöskin mahdollisuuksia, mutta voi olla hyvinkin teknistä saada tämä toimimaan. Sitten kolmas kysymys. Miten me saamme yksityiset rahat toimimaan niin, että ne ovat käytössä? Jos katsotaan vaikka saksalaisia vakuutusyhtiöitä, niissä on paljon rahaa. Mutta miten nämä rahat saadaan liikkeelle? On olemassa tietysti solvenssisäännöt, mutta se, mitä vastinetta saadaan investoinneille, on toinen tekijä. Ja loppukertomuksessa haluaisin nähdä hiukan enemmän käytännön vinkkejä siitä, miten yksityistä rahaa voidaan investoida julkiseen, julkisiin infrastruktuurihankkeisiin Euroopan unionissa. Joten Ehkä vain vielä yksi kommentti, joka koskee Euroopan investointipankkia. Onko teidän ja loppukertomuksenne valmistumaan riittävässä ajoin, sillä tiedän, että nyt tulee tapahtumaan monenlaisia päätöksiä, joita ollaan tekemään. Te sanoitte että saman kertomuksen valmiiksi kesäkuuta, kesäkuun mennessä, mutta eikö tässä ole kuitenkin tiettyjä riskejä? Danke sehr. Kiitos paljon. Seuraavaksi Ismail Ertuk. Kiitos myös minun puolestani ST-ryhmän nimissä tästä raportin hyvin mielenkiintoista esittelemisestä. Kiitos teille kaikille kolmelle. Tällä alla käymme tätä keskustelua jo muutamia viikkoja sen jälkeen, kun todellakin tämä esirahasto on esitelty. Ja liikennevaliokunnassa me mietimme tietysti sitä, miten nämä kriteerit, jotka verkkojen Eurooppa-välineessä ja näissä TNT-suuntaviivoissa, miten nämä kriteerit otetaan huomioon hankkeiden valinnassa nyt – Eli miten nämä hankkeet, jotka rahoitetaan, valitaan? Nyt on niin, että viime viikkoina olemme liikenteen pääosaston ja komission kanssa keskustelleet ja miettineet sitä, miten nämä 315 miljardia euroa, mistä ne tulevat? Kukaan ei tietysti vastusta tätä, mutta meidän pitää ottaa huomioon, että todellista rahaa on 8 miljardia euroa, eli 3,3 verkkojen Euroopasta ja sitten reilut 7 miljardia, sanotaan no 8 miljardia plus 8 miljardia, 8 miljardia on siis takuita tämän lisäksi, eli nämä 16 miljardia meillä on, ja niiden avulla haluaisimme vivuttaa en usko, että 315 315 000 saamme aikaiseksi, mutta ehkä 100, 100 äh, miljardia. Se on silti menestys ja voimme tällä luoda liikenneinfrastruktuuria. Jos katsomme näitä hankkeita, niin 29 prosenttia kuuluu liikenteen alaan. Ja se tietysti herättää kysymyksiä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on tulee esille myös teidän raportissanne. Nimittäin mitä esteitä on ylipäänsä olemassa? Mehän haluaisimme yksityisiä sijoittajia mukaan. Mitkä ovat esteet tässä? Eikä tämä ole, ole tähän mennessä näin selkeää. Esimerkiksi sääntelypuitteet pitää luoda niin, että ne auttavat sijoittajia tätä tukea ei ole pelkästään nyt, vaan sitä on aina ollut, sitä aina tulee aina olemaan, mutta komission pitää ainakin sisäisesti miettiä sitä, pitäisikö eri pääosastojen, esimerkiksi kilpailupääosaston kanssa, tuleeko siellä tietty kilpailutilanne syntymään. Me, me, tämä pitää selventää, jotta saamme sijoittajat mukaan. Ja Korostitte myös sitä kysymystä, että nämä liikenneinfrastruktuurihankkeet, joita pitäisi rahoittaa, eh, kuuluvatko ne Maastrichtin kriteereiden piiriin? Se on tärkeä kysymys ja minusta niitä ei pitäisi ottaa kriteereissä huomioon. Ja se olisi tärkeää ennen kaikkea niille maille, jotka eivät ole julkisten talouden kannalta hyvässä tilanteessa tällä hetkellä. Entä sitten tämä yksi yhteinen yhteispiste rakennusluville ja muille luville? Mm, siitä olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Nythän on niin, että, ja tämä on hienoa myös raportissanne, tämä elinkaari lähestymistapa, life cycle approach, minä olen ymmärtänyt tämän oikein hyvin sillä lainsäädännössä meillä on juuri tämä lähestymistapa. Me aikaisemmin on, on rahoitettu, valittu ja rahoitettu, rahoitettu infrastruktuurihankkeita ottamatta tulevaisuuden kustannuksia huomioon. Ja tässä yhteydessä jää vähän kaipaamaan myös tätä, jos puhumme elinkaarikustannuksesta, niin meidän pitää puhua myös sivukustannuksista, esimerkiksi hiilijalanjäljestä. Miten tämä vaikuttaa ympäristöön? Voidaanko se hinnoitella ja voidaanko tämä lisätä kokonaiskustannuksiin, jotta todella tunnemme kokonaiskustannukset? Nyt aikaa ei ole paljon, muutamia viikkoja, mutta Ines Aila Senderille ja Dominik Rikelle kummallekin esittelijällemme haluaisin suostella tämän huomion ottamista myös. Nyt viimeiseksi haluaisin mainita muutaman tutkimuksen, jotka tutkivat tätä kerrannaisvaikutusta, tätä vivuttamista, joka, tämä vipuvaikutushan pitää, se pitäisi olla 15-kertainen. Onko tällainen kerrannaisvaikutus ylipäänsä realistinen? Zeppelin yliopistosta Berliinistä on esimerkiksi tullut tutkimus, joka tulee sellaisen johtopäätökseen, että tällä, tällainen arvio on liian optimistinen, kun katsotaan infrastruktuurihankkeiden tuottoa Eli katsotaan, mitä tapahtuu, mutta tämä kertomus on tärkeä. Kiitos seuraavaksi Robert Siile. Kiitoksia mietinnön esittelystä. Kuten tiedätte, valiokunnassa olemme vähän huolestuneita Junckerin suunnitelman täytäntöönpanosta ajatellen liikenteen osuutta, varsinkin verkkojen Eurooppaa ja käytävähankkeita. Teillähän nyt on kokemusta näistä käytävistä ja niiden hankkeiden hallinnoinnista. Mitä nyt alustuksesta näin, niin ainakin sain vähän vastauksia ensi kertaa myös ajatellen Junckerin suunnitelmaa keskustelua. Mutta ehkä voimme olla vähän tuotekkaimpia täytäntöpanossa. Minulla on useita kysymyksiä kuitenkin ja epäilyjä. Ensinnäkin liittyen käytäviin. Miten yksityiset sijoittajat valitsevat sitten hankkeet? Ilmeisesti moottorit teistä paremminkin, jos jäsenvaltiossa ehkä liikenteen pääosasta voi käyttää verkkojen Eurooppa-avustuksia siinä tapauksessa, jos pääosasto muu voisi jotenkin valintakomitean kanssa tehdä yhteistyötä. Siellä on oma se ei johtokomitea, kun hankkeita valitaan, niin onko niin, että käytävä hankkeessa on verkkojen Euroopan rahoitusta. Ehkä sinne sitten saataisiin yksityistäkin rahaa. Ehkä. Junckerin suunnitelma on kolmivuotinen, mutta käytävähankkeessa on kyse 10 15 vuodesta. Aikataulu on erilainen ja yksityiset sijoittajat haluaisivat parin vuoden perään jotain tuottoakin investoinnilleen. Mahdollisimman isoa tietysti. Ja sitten käytävissä on tiettyjä pullonkauloja olemassa. Totta kaikki haluat ne poistaa, mutta ne osuudet eivät välttämättä ole kannattavia infrastruktuurin investoitaessa. En tiedä, miten Junckerin suunnitelmat tulisi tähän kuvioon mukaan. Rahoituksesta ajatellen te mainitsitte herra Kristoffersen johdannossanne, että tärkeää on, kun Junckerin suunnitelmassa on liikenteeseen liittyviä hankkeita jäsenvaltioissa – jossa on korkea työttömyys ja niin edelleen. vaikka Kreikkaa. Kreikassa oli eläkerahastojen vakuutusyritysten sijoituksia, mutta parin vuoden aikana sinne on tullut julkista rahaa, IMF, keskuspankkia ja yksityisiä rahoja enää ole, kuin johtuen valtion velkaantumisesta. Miten te kuvittelette, että eläkerahastot ja vakuutusyritykset menevät Kreikkaan rahoittamaan Junckerin suunnitelmaa, kun viime vuosien aikana rahaa on valunut muualle Kreikasta muutenkin. Miksi ottaisi tällaisen riskin jälleen? Lopuksi liikenteeseen liittyen. Junckerin suunnitelman pohjalta saattaa tulla myös tiemaksuja. Jos ajatellaan julkisia investointeja jäsenvaltioiden puolesta, Junckerin niin sitten se on Maastrichtin tai kasvusopimuksen ulkopuolella. Tiedätte, että ehkä sitten tiemaksujen myötä voitaisiin saada tuottaa nopeammin kuin 20-30 vuoden päästä. Se pitäisi huomioida myös sitten talousarviossa 20-30 vuoden ajanjaksolla, jos on tietty vuosi 2016 jossain maassa esimerkiksi, ja tiehen on sijoitettu, mutta ehkä joutuu maksamaan 20 vuoden osalta jotain ja huomioimaan talousarviossa. Se menee tuottona yksityisille. Jos ei sitä huomioida talousarviossa eikä sitä kaussopimuksen myötä hoideta, niin Junckerin suunnitelmastakin tulee katastrofi. Kiitos Seroks. Kisinemäisnä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kolmelle esittelijälle. Aion olla aika lyhyt sananen, koska joudun lähtemään toiseen valiokuntaan äänestämään, joten en itse asiassa enää voi odottaa edes vastauksia, jotka te annatte, mutta varmastikin minun avustajani merkitsee ne muistin ja varmasti ryhmästämme herra Rikke ja myös Kerova Vilvao esittävät vielä kysymyksiä, joten lyhyt puheenvuoro. On, tämä kuulostaa aivan loistavalta, että kaikki toimisi hyvin, että meillä olisi voisi panna toimeen tätä verkkojen Eurooppaa välinettä näiden käytävien osalta, samoin kuin myöskin sitten Junckerin suunnitelmaa. Luonnollisesti on niin, että pysymme valppaina sen suhteen, että rahaa, kun rahaa siirretään liikennesektorilta ja se kenties päätyy muille sektoreille. Minä en nyt olisi ehkä niin valtavan kriittinen tämän suhteen, että rahoja voisi tietysti päätyä myöskin teihin näiden julkisen ja yksityisen tahon kumppanuuksien kautta, mutta ja tiet, ne ovat tietysti ylläpidon tarpeessa. On olemassa erinäisiä siltaongelmia ja muita, jos löydetään yksityisiä investoijia, jotka ovat valmiita investoimaan tähän sellaista hyvää asiaa. Pari kommenttia. Ensinnäkin te puhuitte siitä, että 127 miljardia tarvit 27 miljardia euroa tullakin tarvit, olisi se, missä voitaisiin käyttää tätä uutta rahoitusmenettelyä, jossa voitaisiin löytää myöskin yksityisiä rahoittajia. Tämä on se luettelo, jossa kenen kai kysymys pitkälti juuri tiehankkeista, noin puolet. teille varmastikin on ajatus siitä, missä voisivat olla. Onko tämä jotenkin jakautunut jossakin määrin alueellisesti? Ja toinen kysymys, jonka me usein esitämme, on se, missä määrin näillä hankkeilla, jotka yleisesti ottaen, että ne pidetään järkevinä tämän Voidaanko niitä rahoittaa tämän uuden rahoitusmenettelyn kautta siis Junckerin suunnitelman mukaan, ja missä määrin niissä on eurooppalaista lisäarvoa? Niin kuin olemme aina katsoneet, että mitä me aina pitäisi tärkeänä periaatteena verkon Euroopan välineessä, siis täytyy olla järkevää se, mitä tehdään, se mitä myöskin palvella Euroopan sisämarkkinoita, eurooppalaisia kuluttajia ja koko liikennesektorilla. Miten pitkälti pidät tätä järkevänä? Että, mutta miten näette, että siis tässä todellakin on tätä eurooppalaista lisäarvoa. Tämä pääkysymyksiin Valitettavasti voi jäädä kuuntelemaan vastauksia. Mutta vielä kerran muuten lopuksi te puhuitte korvamerkinnöistä, varojen sitomisesta tiettyihin tarkoituksiin, jos halutaan saada tällaisia maksullisia teitä, niin kuin kollega Siile sanoi. Nyt katsokaapa nyt, mitä on tapahtunut Saksassa tiemaksulla – jos se nyt ylipäätään, jos se nyt ylipäätään olisi edes jossakin määrin yhteydessä EUn määräysten kanssa, niin sitä voitaisiin käyttää tällaisen mahdollisuutena Euroopalle, jolloin sidottaisiin rahat tiettyyn tarkoitukseen. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus saada lisää rahaa liikenteelle. Kiitos ehkä tiedoksi vain. Ähm, Mahanohan sanoi vielä, että tämä käyttäjä maksaa kättäin maksaa periaate on järkevä, mutta ulkomaalainen maksaa periaate on komission mukaan kielletty. Tämä oli vain siis sitaatti. Nyt Karimadelli. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksestanne asiantuntijoina. Minulla on useampikin kysymys. Ensinnäkin, Voisitteko kertoa meille, mitä konkreettisia mahdollisuuksia on olemassa, jotta voidaan rahoittaa tätä eri välineistä, olipa kyse julkisen yksityisen kumppanuudesta tai hankevelkakirjasta? Se ensin. Toinen kysymys. Miten ja milloin jäsenvaltiot voivat huomioida tämän velassa varsinkin ajatellen Junckerin suunnitelman hankkeiden rahoittamista. Kertokaa, miten se toimii. Kuinka paljon pysyvää työpaikkaa te voisitte ennustaa tulevan hankkeen myötä, kun on kyse varsinkin suurhankkeesta? Haluaisin kuulla näkemyksenne nimenomaan kallista suurhankkeesta Lion Torino. No niin, kaikki sanovat, että no ei kun ei. Minä olen kyllä sitä mieltä, että kun ajatellaan sen vaikutuksia, niin onko teillä jotain tekijöitä käsissänne sen puolesta, että pitäisi sen tyyppiseen hankkeeseen sijoittaa, jota minä pidän hyödyttämänä, kun ei tiedä ollenkaan sen vaikutuksista, eikä sen valtiolla ole varojakaan. Kiitos. Ja nyt Ines Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi että ääneni on sellaisessa kunnossa kun on. Toivon, että pystyn, se ei katoa ennen kuin olen päässyt loppuun, niin tästä raportista on että se oli hyvin tärkeää. Ja minulla olisi muutamia kysymyksiä kolmelle esittele. Ensinnäkin herra Kristoffersenille haluaisin kysyä teiltä, tähän olette henkilö, joka tuntee syvällisesti sen, miten päästään käyttämään varoja. Ja me, me, minä minä kysyisin, että voisitteko selvittää sen, onko budjetissa, Euroopan budjetissa rahaa, joka olisi erityistä tähän verkkojen Eurooppaan, siis joka merkitsisi investointeja siis infrastruktuuriin ilman, että välttämättä täytyisi vähentää vaikutusta, joka on rajallinen verkkojen Euroopalle, ja pitäisikö etsiä rahaa siis se budjetti saa sellaisia rahoja, joita ole käytetty, jotka ovat reservissä tai onko jotain muita budjetin muotoja, jotka liittyisivät tähän mitä niihin vähäisiin rahoihin, jotka ovat käyttävissä verkkoneuvon puitteista. Puhuitte esteistä, joita on yksityisillä investoilla. Ymmärrän, mutta jossakin tapauksessa en kuitenkaan pysty ymmärtämään esimerkiksi Ajatellaan valtion tukijärjestelmää, eurooppalaista valtion tukijärjestelmää. Ja etelä-eurooppalaisena sanoisin, että se, mitä, mitä pyydetään saman aikaan joustavuutta valtion tukijärjestelmään, minusta tämä on hälyttävää, koska etelässä me emme voi antaa tätä, mutta niissä maissa, joissa on selkeästi ylijäämää, siellä voisimme tietysti joustavoittaa näitä tukia. olisi voinut tästä tehdä mielipiteen. Ja sitten, jos me sitten teemme jonkinlaisia joustoja, miksi ympäristövaikutusten osalta, meidän pitäisi sitten äh, todeta, todeta se, että tämä, miten tämä vaikuttaa sitten, miten kansalaiset ottavat tämän vastaan. Sitten, sitten verkkokaupan puitteissa on rahoitusvälineitä, jotka ovat pitkän tähtäyksen rahoitusvälineitä, jotka kuitenkin Euroopan rahastoissa, jotka ovat esimerkiksi eläkerahastot ja vakuutusrahastot, jotka ovat kiinnostuneita tämän tyyppisistä hankkeista, missä liikennehankkeista. Ja näinä päivinä parlamentissa puhutaan nyt äh, tästä Junckerin suunnitelmasta, jos todetaan, että ne ovat lyhyen tähtäyksen äh, sijoituksia, mutta pitkällä tähtäyksellä kiinalaiset ja venäläiset äh, ovat niitä, jotka voisivat olla rahoittamassa on tietää, mikä on teidän, invest- mikä on teidän mielipiteenne. Ja sitten pidämme hyvänä näitä kaikkia esityksenne, että puhuitte selvästi siitä, millä tavoin voisimme no, käyttää parhaiten jotakin välinettä. Miten te sanoisitte verkkojen Euroopasta, itke, miten näiden hankkeiden osalta eh, voitaisiin sanoa, että olisi mahdollisimman nopea ja mahdollisimman mielenkiintoisen taloudellinen vaikutus, ja mitä me voisimme tehdä Junckerin osalta niin, että voisimme saada vaikutuksen olisi nopea, ajatellen nimenomaan investointeja ja ajatellen myöskin sosiaalistaloudellisia vaikutuksia. Ja tässä yhteydessä haluaisin kuulla teidän mielipiteenne mahdollisuudesta, että sovellettaisiin toisella tavalla näitä sääntöjä, Maastrichtin sääntöjä, siis joilla voitaisiin helpottaa tilannetta niiden maiden osalta, joilla on vaikeuksia, että ne voisivat myöskin investoida. Sitten herra Sekki. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko tällaisen ristinrahoittamisen puolesta, koska me olemme historiallisesti tätä vastaan, mutta olemme hyväksymään tätä siksi, Eli Euroopan investointipankki on väline, joka joskus on hyvä, joskus voi olla huono. Miksi tämä presentando es un gran fracaso. hanke on osoittautunut hakserikoksi, eli miten voitaisiin hallinnoida tätä, mitä te sanoisitte meille siitä, mitä hallinnoidaan sitä, millä tavoin voidaan käyttää Euroopan instituutiopankkiin, niin, että ei tule tämän tyyppisiä katastrofeja. Kiitos. Danke, jetzt Dominik. Kiitos. Seuraavaksi Dominik Rike. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin kolmea alustajaa hyvin täydellisestä työstä. Se on ihan huipputyötä ja ansiokasta varsinkin, kun se ei aina ole kiinni ajankohtaisissa asioissa. Ensinnäkin haluaisin tähdentää minusta erityisen tärkeä asia mitä muita esteitä on kuin rahoituksen esteitä. Nyt keskustellaan paljon rahasta, Junckerin rahoitusvälineistä, horisontti 2020 verkkojen Euroopan rahasta, mutta muut kuin rahoitukseen liittyvät esteet sitten, hankkeiden kypsyysaste, ja totta kai infrastruktuurin ylläpitokustannukset, ajatellen tätä elinkaariajatusta, ja moni muu tärkeä aihe. Tässä on vähän unohdettu kaikki tämä, kun on pyöritty rahan ympärillä, vaikka niitä ei voida erottaa toisistaan. Sääntelyympäristö on erittäin tärkeää sekä hankkeissa että myös rahoituksen puolella. Että jos ympäristösuunnitelmat, julkiset hankinnat, valtion tuet. Kaikki tämä mutkistaa tietenkin hankkeen ennustettavuutta. Ja sitten jos ajatellaan Solvency 2, Basel 3, myös ristirahoituksen osalta, meillä on hankkeita, jotka ovat sellaisia, joita ei voi rahallisesti määritellä – ne ovat julkisia hyödykkeitä ja ei välttämättä voida ajatella, että sieltä tulee tuottoa eikä yksityistä rahoitustakaan saada mukaan. Eli tarvittaisiin tuottoa sijoitukselle, jotta saataisiin kannattavuutta aikaan. Ja sitten tästä välistä pitäisi löytää tietenkin hankkeet, jotka ovat julkisen edun mukaisia, mutta houkuttelisivat myös yksityistä rahaa. Ja tässä pitäisi jonkinlainen tasapaino äh, löytää että julkinen hyöty toteutuu, mutta että saadaan myös yksityisellä puolella tuottoa sijoituksille riittävästi. Ihan tietysti voi olla huolestunut tästä. Olisi voinut odottaa, että Junckerin suunnitelma nykyisiä järjestelmiä vahvistaisi, mutta ehkä käykin päinvastoin. Ehkä voitte tehdä jotain ehdotuksia, ettei mentäisi siihen suuntaan, koska se olisi aika huono alku Junckerin suunnitelmalle. Muutama kysymys käytännön kysymyksiä. Te otitte esille mietinnössä myös hankkeiden ryhmittämisen. Hankesuunnitelmat ensinnäkin, että tiedettäisiin, miten kohdella hankkeita sen mukaan, miten niitä on suunniteltu, että niitä voidaan nopeammin niitä viedä eteenpäin. Ja sitten, miten pitkällä ne ovat, että voitaisiin saada hankeryppäisiin sijoittajaryppäitä. Mitä mieltä olette tästä, että voitaisiin tämän ehdotuksen kanssa mennä eteenpäin? Tämä liittyy osittain hankesuunnitelmiin myös Junckerin suunnitelmassa. Miten nämä kytkeä puolestaan, että päästään suunnitelmasta hankeritelmiin? Eli miten kytkiä ne toisiinsa? Toiseksi vielä tähän ryhmittämiseen liittyen suurissa hankkeissa, verkoissa, että on erilaisia kumppaneita – Vaihtoehtoiset polttoaineet voivat energiantuottajia, kelioita kiinnostaa, mutta myös ajoneuvon valmistajia tai vetyajoneuvon valmistajia. Se voi kiinnostaa jäsenvaltioitakin. Miten yhdistää näinkin erilaiset yksiköt? Että suunnitelmassa on jotain yhdistelty hankeeritelmissä, mutta entäpä sitten sijoituksen puolella? Miten tätä voidaan ryhmitellä? Siinä ehkä päästäisiin merkittävästi eteenpäin myös ihan operatiivisella puolella. Toiseksi viimeinen kysymys, minkälaista rahoitussääntelyä voitaisiin esittää? Te puhuitte Solvensi kakkosesta mietinnössänne. Mitä voitaisiin tehdä ihan käytännössä rahoitussääntelyssä, jotta saataisiin enemmän yksityistä pääomaa? Ja lopuksi kysymys joka on vähän ehdotuskin samalla. Se on kumpainenkin. Mitä olette mieltä siitä, että meillä olisi jonkinlainen pitkän aikavälin hanke, johtosääntö Euroopan mittakaavassa? No, selitän vähän paremmin. Kun Junckerin suunnitelma tai Eurooppa-väline, Eurooppa, Euroopan väline antaa tietyn leiman että niitä voidaan siis rahoittaa Euroopan varoista. Junckerin suunnitelmassakin, jos ajatellaan, että se on investointipakki kelpoinen, niin saa tavallaan tietyn takuun saa. Se leimataan rahoituksen puolelta tavallaan investointipankissa. Voitaisiinko tätä leimaa tavallaan laajentaa koskemaan myös sääntelyn yksinkertaistamista? Eli jos on valittu eurooppalaiseksi hankkeeksi, ei pelkästään saa rahoitustakeita, vaan myös sääntelyaseman, joka on erityislaatuinen. Siinä voidaan yksinkertaistaa sääntelyä esimerkiksi liittyen ympäristösääntelyyn ja niin edelleen. Tai myös ajatellen rahoitussääntelyä mahdollisten kumppaneiden osalta, jotka ovat kiinnostuneita. Jos on eurooppalainen hanke, eli saanut tämän leiman, niin se merkitsee sitä, että vakuutusyhtiöt voisivat sijoittaa hankkeeseen. Ja, ja jotenkin suomalaisen kakkosen myötä jotain etua. Että olisi tavallaan eurooppalaisen hankkeen asema, ei pelkästään rahoitus tai, vaan myös sääntelytakeita. Siinä kysymyksiä. Danke sehr, jetzt. Kiitos. Seuraavaksi Jens Nilsson. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos erinomaisesta esityksestä. On tietysti totta, kuten sanotaan, että kun Junckerin suunnitelmaa esiteltiin, oli tiettyä innostusta. Ja monet meistä ajattelivat kuitenkin, miten tämä tulee onnistumaan. Onko tämä toteutettavissa? Meillä on kaksi asiaa, jotka ottaa esille. Ensinnäkin on se, mikä mainittiin, mikä on viisasta, että katsotaan yksityisiä investoijia, jotka tähtävät investoivat pitkällä tähtäyksellä, haluavat tuottoa, mutta eivät kuitenkaan halua toimia riskipääoman käyttöön, jotka haluavat 20, 50 tai 60 prosenttia osuuksia. Ja sitten ovat tietysti e, silloin eläkerahakset hyvä esimerkki tästä. Ja uskoisinkin, että Ruotsissa noin 70 prosenttia rahastoista – sijoittaa varansa valtion joukkovelkakirjoihin, joista ei tule lainkaan tuloa. Se on lähestulkoon nolla tällä hetkellä. Joten näihin investointeihin kenties investointien tuotto voisi olla parempi, korkeampi kuin valtion joukkovelkakirjoissa. Se olla mielenkiintoisia, koska nämä rahastot haluavat tietysti taata eläkkeen pitkällä tähtäyksellä, eli on myöskin sijoitus, mitä on pitkän tähtäyksen sijoituksia, on myöskin toisenlaisia eläkerahastoja. Meillä on julkisia, yksityisiä ja tällaisia keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. Ja minä haluaisin tietää, näettekö esteitä sille, että esimerkiksi keskinäiset vakuutusyhtiöt voisivat olla mukana investoimassa – vai jos tällaisia esteitä on, niin pitäisikö näitä esteitä raivata pois? Olen kuullut, on mielenkiintoista kuulla, olen kuullut edustajilta, jotka ovat, edustavat tätä osaa sosiaalista taloutta, että on estetä investoinneille. Toinen asia, joka ottaa esille, oli se, on yksi piste tähän äh, lainsäädäntöön. Ensinnä kaupunginjohtajana sanoi, että me hallitsemme prosessin kaupungin suunnittelussa. Kaupungit ovat omistajia ja siellä tapahtuu lupien antaminen. Totta kai halutaan, tässä on riski, että halutaan yksinkertaista ja muutetaan äh, tällainen rakennussäädäntö korkeammalle tasolle, kenties kansalliselle tasolle, että se voisi olla äh, vahingollista hankkeelle ja vahingollista demokratialle. Kiitos. Seuraavaksi Bilbao. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitokset myös alustajille. Minä pyydän saada sanoa, että ensinnäkin minä luotan siihen, että Junckerin suunnitelma kyllä pärjää, mutta näissä keskusteluissa meillä on vaikutelma myös, että me aina puhumme samoista asioista – me olemme kyllä samaa mieltä ja jokainen vahvistaa samat asiat mietinnöissään parlamentissa, että esteitä täytyy päästä eroon monilla aloilla. Tarvitaan investoinnille vakaat puitteet. Kaikki alat peräänkuuluttavat, jotka haluavat sijoittaa, kohentaa yksityisen ja julkisen tahon yhteistyötä. Jos ei se onnistu, niin emme saa sitten hyviä puitteita sijoittajille – Olemme tietoisia myös siitä, että meillä on valtava vastuu, mutta aina törmätään samaan esteeseen. Nimittäin tahto tai tahdon puute jäsenvaltiossa. Voimme vaan täällä tietenkin puhua, miten kohentaa välineitä, sääntelyä, ja ihan kiva niin. Mutta minä uskon, että yksi peruskysymys täytyy esittää. Onko jäsenvaltiossa tahtoa poistaa esteet. Jos se vastaus ole myönteinen, niin pelkään pahoin, että puoletkaan siitä, mitä me suunnittelemme täällä, ei onnistu. Sanon sen siitä syystä, että tämä on yksi esimerkki lisää, jos ajatellaan raideliikenteen eri yrityksiä, kymmenenkin esittää aina sama asia, että on esteitä paljon. On monia osioita, vaikeuksia päästä markkinoille, eikä euroakaan kyllä investoida, ettei näitä esteitä poisteta. Mutta jos puhutaan sitten energialasta ja pannaan yhteen eri eurooppalaiset yritykset, niin sama virsi. Jos puhutaan sitten yritysten kanssa, jotka digitaalista kehitystä vievät eteenpäin, niin ihan samaa sanovat. Ja kysymykseni onkin, kun ajatellaan kuinka paljon esteistä puhutaan näissä kaikissa raporteissa ja selvityksissä eri aloilla, niin onnistuuko se sitten, että ne poistetaan poliittisen tahdon kautta? Onko poliittista tahtoa ratkaista ne? En edes maininnut neljättä rautatiepakettia. Sen kohtalosta emme tiedä mitään. Se on ehkä mietintö, jolla sitten poistetaan esteitä vai yksinkertaista sääntelyä, että sijoittajien elämä helpottuisi muun muassa. Vaikeuksia on yllin kyllin. Ja mitä täällä on puuttu investoinnille sääntelypuitteita, mikä ettei, ja sitten valtion tuki jutut vähän pelottaa sekin, että osaan voidaan hyväksykin, hyväksykin. Mutta onko jäsenvaltioissa halukkuutta poistaa nämä esteet, nämä varsinaiset esteet? Nyt on kyse isoista hankkeista, ja siitä olen aivan samaa mieltä. Viime kaudella tämä sama analyysi jo tehtiin. Me määrittelimme ensimmäiset hankkeet 94 vuonna jo Euroopassa. Nyt 2014 ei onnistunut yksikään niistä. Miten sijoittaa esimerkiksi Atlantin käytävälle? keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä? Kuka takaa kannattavuuden, jos jokainen jäsenvaltio tekee mitä lystää? Eikä kukaan pysty sanomaan, miten voitaisiin olla yhtenäisempiä. Kaikki tämä vaikuttaa varsin hyvältä, mutta ensimmäisiä vastauksia ei ole tullut tähän poliittiseen tahtoon kysymykseen. Minä haluaisin rakentaa ja poistaa esteitä. Tässä on valtavia mahdollisuuksia toki, mutta ei pitäisi jatkaa vain toistamalla asioita. Te olette tehnyt tärkeää työtä. Minä tiedän, että kun ajatelen, teillä on vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa, eikä se helppoa ole, mutta meilläkin on oma vastuumme. Me olemme tätä peräänkuuluttaneet tavan takaa päivä toisesta päivä, päivästä päivään, kuukaudesta kuukauteen. Ja sitten samoja esteitä on aina, jotka eri alueella on hyväksytty. Siksi kysyisin teiltä, miten näette tilanteen, miten nämä estet voitaisiin poistaa jäsenvaltioissa ja vastauksen myötä ehkä voitte rauhoittaa mieliäni, koska nyt meillä on vain epäilyjä verkkojen Euroopan tiimolta, Junckerin suunnitelman tiimolta ja istunut innostusvankin tiimolta. Haluaisin kuulla mielipiteenne. Ja George Bach. Seuraavaksi George Bach. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää teitä kolmea tästä loistavasta työstä. Olen kysymykseni kanssa kollega Vilpan kanssa samoilla linjoilla. Mietin uusia hankkeita ja olen melko luottavainen uuden infrastruktuurin ja uusien hankkeiden suhteen TNTn puitteissa. Se on mielenkiintoista. Mutta herra Kristoffersen mainitsitte tämän olemassa olevan infrastruktuurin ylläpidon ja uudistamisen. Raportissa mainitsitte myös ongelmallisia kohtia ja mahdollisuuksia, esimerkiksi äh, IK-sähköinen hälytys, ää, äh, äh, hätäpuhelu ja tällaiset järjestelmät ja mm, ERTMS mainitsitte myös ilmailun, mainitsitte myös raportissa Cesarin ja yhteisen, yhtenäisen ilmatilan Euroopassa. Ja tässä juuri olen kollegassa samoilla linjoilla. Nämä ovat kaikki sellaisia ongelmakohtia, jotka aina, joita olemme käsitelleet ainakin kymmenen vuotta emmekä ole nähneet jäsenvaltioiden suunnalta tahtoa. Ja tämä tulee juuri olemaan tärkeä kysymys, tämä luottamus, sijoittajien ja jäsenvaltioiden luottamus. En voi kuvitella, miten nykytilanteessa, nykyolosuhteissa voitaisiin vakuuttaa sijoittajia sijoittamaan näihin aloihin, sillä sijoittajat tuntevat myös tämän, nämä menne, tämän menneisyyden. Me emme valitettavasti pääse näin eteenpäin. Ja minun kysymykseni kuuluukin, mistä teidän optimisti, optimistisuutenne on peräisin? Te mainitsitte sen raportissa, kuvailette sitä tarkasti ja optimistisesti kuvailet sitä, miten näitä hankkeita voitaisiin rahoittaa. Mistä tämä optimismi on peräisin? Valitettavasti me olemme tällaisen optimismin menettäneet viime aikoina. Kiitos. Minäkin olen luettelossa. Minä olen viimeinen puhuja sitten, voitte vastata näihin kysymyksiin. Junckerin suunnitelmalla on kolme tavoitetta ja ne mainitsitkin alussa. Työpaikkoja olisi luotava, Eurooppa pitäisi yhtenäistää, ja sitten tietysti EU:n e ilmastotavoitteita pitäisi noudattaa. Ja juuri näihin kolmeen tavoitteeseen varat pitäisi kohdentaa. Ja mehän olemme kaikki kokeneita, ja tämä kuulostaa hieman pessimistiseltä, Euroopan yhtenäistäminen, no, meillä on tilkkutäkki rautatieverkostona, e, ja siitä näkee rajat todella hyvin. 20 vuotta sitten tilanne oli aivan sama. Sen jälkeen on miljardeja euroja investoitu eikä eteenpäin ole päästy. Nyt meillä on vielä enemmän rahaa. Voitaisiin sanoa, että no en, nyt on vielä enemmän rahaa, joten prioriteetin saavat saavat yhä isommat projektit, esimerkiksi Berliin ja Wroclawin reitti, miljardia euroja siihen, ja Puolan äh, puolella ollaan siihen siihen, siihen sujoitettu ja Berliinistä pelkästään Kotbusiin ollaan rakennettu aukko 50 kilometriä. Euroopan yhtenäistäminen, työpaikojen luominen, nämä tavoitteet olisi, olisi saavutettu tällä hankkeella ja lisäksi ilmastotavoitteetkin saavutettaisiin, koska on kyse Ö, Mutta kiinnostusta ei löydy. Te olette tehneet todella hienon listan, 127 miljardia ja 62 miljardia tästä on, ovat tieliikennehankkeita. En ole kenelläkään tutkijalta kuullut, että tieliikennehankkeella voitaisiin ilmastonmuutos pysäyttää. Muistan tos, 70-luvulta erään tutkijan, joka sanoi, että näin voitaisiin tehdä, mutta en, minä en usko, että tieliikennehankkeella voitaisiin ilmastonmuutos pysäyttää. Saksan hallituksen, hallituksen pitäisi uusien hankkeiden suhteen sanoa oikeastaan, että ei, sillä Saksan liikenneministeri sanoi, että 7,2 miljardia euroa puuttuu Saksassa vuosittain infrastruktuurin ylläpidosta. Olin Pariisissa konferenssissa eilen. 800 ihmistä maailmanlaajuisesti käsittelivät, kaikki siis tieliikenteen kannattajia käsittelivät sitä, että prioriteetin on oltava se, on oltava ylläpito, emme tarvitse uusia hankkeita. Miten tämä halutaan toteuttaa? Ehkä Saksalle pitäisi heti sanoa, että ei uusia hankkeita, vaan ensiksi pitää huolehtia ylläpidosta. Esimerkiksi Leverkusenin eh, silta tai Schiersteinerin silta, nämä ovat hyviä esimerkkejä, eikä niitä saisi tulla lisää. Me, mitä tämä voidaan siis toteuttaa? Tämä on pääkysymys. Ja sitten Lionin Torinon reitti. 60-70-80 kilometriä uutta tunnelia. No, pora, porataan siis reitti Alppien läpi. Miten monta työpaikkaa tässä syntyy? Miten se estää ilmastonmuutosta seuraavien 10-15 vuoden aikana? No, ei mitenkään. Jos tällainen hanke toteutetaan, niin mitä mahdollisuuksia näette, näette sanoa, että nämä eivät vastaa näitä kolmea tavoitetta, joten stop. Jos tarvitsette vaihtoehtohankkeita, niin kysykää meiltä. 100 tai 200 hanketta voimme mainita heti, mutta ei 50 miljardia maksavia hankkeita, niitä on vain kolme tai neljä. Eli miten voisitte ohjata kehitystä tähän suuntaan? Tämä kiinnostaa minua. Olemme keskustelut käyneet tänään ja eilenkin ja toissapäivänäkin. Ja sitä, se jatkuu varmasti vielä iäisyyteen. Nyt ensiksi herra Christophersen. um, <coughs> perhaps I should start by saying that... Kiitoksia kovasti aloittaisin sanomalla, että emme voi tyrkyttää yhtään mitään. Ei se kuulu meille emme voi välittää. Me voimme kyllä yksilöidä ongelmia, jotka on ratkaistava, jos haluamme käytäntöön pantavaksi kunnolla tietyn määrän hankkeita. Mutta ratkaisut on löydettävä komissiolta, jäsenvaltiolta ja Euroopan parlamentista. En ole niin kauhean pessimistinen kuitenkaan, jos omaksutaan tällainen strategia sisämarkkinoillakin – niin satoja tuhansia esteitä on jo poistettu. Talousjärjestelmä on paljon vapaampaa kuin oli 85 vuonna. Kyllä se onnistuu. Mutta joskus on kyse kansallisista esteistä, jolloin unionilla ei ole mitään sanan sijaa ongelmia ratkaistaessa. Mutta aika paljon ongelmia on jotka eivät kuulu myöskään jäsenvaltioiden toimivaltaan, vaan unionin pitää ratkaista. Ajatellaanpa valtion tukia, kilpailumääräykset, standardit. Paljonkin mahdollisuuksia on unionin tasollakin, kun esteitä pyritään poistamaan. Sitten on kansallisia esteitä, kun jäsenvaltiot eivät halua unionin sekaantuvaan asioihin. No, se on heidän asiansa. Vahinko. Mutta olen aivan samaa mieltä puheenjohtaja siitä, että on omituisia puutteita verkoissa nyt. Kun menen Elsasista Saksaan, niin siellä on 15 kilometriä moottoritietä, siis Ranskan ja Saksan järjestelmien välillä. Siellä on vain, Ranskan ja Saksan on vain yksi moottoritie, omituista. Mutta kun vertaan Belgian ja Alankomaiden lukuisia moottoriteitä, tai Alankomaiden ja Saksan välisiä, no, se on kansallisessa reviirissä. Mutta Milloin unionilla toimivaltaa on, niin kyllä aika paljon esteitä on poistettu ja voidaan poistaa. Ja siihen on keskityttävä. Sitten seuraavaksi. Miksi eläkerahastojen ja vakuutusyritysten pitäisi kiinnostua sijoittamaan infrastruktuureihin? No sinnehän ne sijoittavat jo. Minä tiedän eläkerahaston, joka omistaa neljänneksen Ranskan moottoritiejärjestelmästä. Eläkerahastoja on paljon vakuutusyrityksissäkin. Ja niillä on satamaterminaaleja omistuksessa, satamia. Ajatelva Kanadan opettajien eläkerahaston. He ovat mukana monissa hankkeissa lentoasemilla yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa. Ei se mikään uusi asia ole. Aikaisemmin eläkerahastot sijoittivat metsi, mutta näin ei enää tee. Aina etsivät kylläkin sijoituskohteita hyvällä tuotolla. Jos ajatellaan säästöjen kohtaloa ja profiilia, niin se kuoletus on pitkä aika, 40-50 vuotta. Monet ovat kiinnostuneitakin, koska ovat luvanneet tuleville eläkkeensaajille, että saa 4 prosentin kasvua tulokin joka vuosi. Mitä tänään saavat, jos Saksan velkakirjoihin panevat rahansa tai Tanskan velkakirjoihin? Hyvässä lykyssä ehkä 1 prosentin saavat eivät välttämättä yhtäkään prosenttia, ehkä vain puolisen prosenttia. Nyt jo tiedetään, että moni eläkerahasto on vaikeuksissa, koska eivät pysty täyttämään lupauksia ja sitoumuksia, joita ovat säästäjilleen antaneet. Eli kyllä mielenkiintoa löytyy. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että eläkerahastossa on aina valvontaelin tai vakuutusyrityksessäkin. Ja siksi vastuuttomasti siellä ei saa toimia noin taloudellisesti ottaen. Vaikka ovat tosin julkisestikin omistettuja, heillä on tietyt oikeudelliset velvoitteensa, voivat päätyä telkien taakse. Tai ehkä ovat jopa rikollisessa toiminnassa mukana jos raha heitä ikkunasta ovista. Eikä riitä sanoa, no kun valtiovarainministeri meiltä vaati tätä, ei se ole mikään verukes. Eli heidän täytyy olla hyvin varovaisia, suojella säästäjien intressejä. Siksi he ovat kiinnostuneita mitä suurimmassa määrin hankkeiden arvottamiseen. Me olemme luottoluokituslaitosten kanssa puhuneet, investointipankin kanssakin, EIP on paljon aktiivisen tänä päivänä arvioidessaan hankkeiden laadukkuutta kuin 5-80 vuotta sitten. Edistystä siis. Mutta olen ihan varma, että eläke- ja vakuutusyritykset ovat kovastikin kiinnostuneita. Jotkut etsivät korkeakin tuottoa, mutta jotkut tyytyväisivät vähäisempääkin, kun ajatellaan vain hankkeen laadukkuutta, 5, 6, 7 prosenttia ehkä. Eli ei ihan huono totta sekään. Koska joskus vaihtoehto on, että hanketta ei koskaan toteutetta. Se on se vaihtoehto monessa jäsenvaltiossa, jos ei saada yksityisiä sijoittajia mukaan. Hanke katoaa. Vapaa valinta tietysti mutta on todettava, että tässä sitten ovat seuraukset. Täällä kysyttiin, kuinka paljon Euroopan unionin rahoja tarvitaan. No ei kauheasti. Ja sitten ajatus 15 vivutuksesta tai kerrovaikutuksesta. En pysty vastaamaan siihen. Voi olla kannattavia hankkeita, mutta varmasti tulee hankkeita, jossa yksityiset sijoittajat sanovat, että kiitos ei. Emme ole kiinnostuneita sijoittamaan Stuttgartin keskussa rautatieasemaan tai Hampurin oopperataloon tai lentokenttä lentokenttäasemaan. Minä luen saksalaisia lehtiä minäkin. No vielä muutama juttu. Hankkeiden yhdistäminen, kyllä se onnistuu. Ajatellaan Suomi ja Viro. He suunnittelevat rakentavansa nestekaasuasemia jommassa kummassa maassa ja sitten putki toiseen maahan. Se on julkinen hanke. Tässä on totta kai myös ristiin tukemista. Fiman Sund ja silarakentamista Saksan ja Tanskan välillä. Sitten tarvitaan sekä tieliikenteelle että raiteille kaistat. Ja siinä täytyy käyttää osia tuloja myös liikenteestä, jotta voidaan raideliikenne saada. Mutta ei se mikään huono asia ole. Mutta paremmat sääntöjä tarvitaan siinä, miten pitkällä voi ristirahoituksissa mennä tai ristin tukemisessa. Ulkomaiset sijoittajat sitten. Varmasti Norjan öljyrahastojen kanssa voi puhua ja joten muidenkin eu ulkopuolisten säätiöiden kanssa katsoa, mitä saadaan aikaan. Me mietimme markkinoita, katsotaan, onko kiinnostusta. No totta kai päätöksentekijät päättävät, haluavat käyttää sitä. Se on eri asia. Kyllä siellä tilaisuuksia löytyy. I will, um, Ja sitten ihan lopuksi Niin, yhden asian haluan vielä sanoa. Emme voi vastata kaikkiin kysymyksiimme. Me olemme vielä siinä vaiheessa, jossa me kuuntelemme ja pyrimme keräämään tietoa kokemuksista, keräämään tietoa, kuuntelemme sitä, mitä tekin sanotte. Ja sillä on oma merkityksensä myös siinä, miten järjestämme työmme. Rakennusluvat esimerkiksi, en minä puhunut keskittämisestä. Ruotsin ei minua ole paljon innosta, en ole ruotsalainen, mutta ei se ole suurta vaikutusta minun tehnyt. Se on kovin virkavaltainen, mutta se on eri, eri juttu se. Kiitos paljon. Seuraavaksi Kurt Podevik. Ja meillä vuonna 2013 on kunnissa miljardin, miljardin tarve ja seitsemäntä varten on 26. Me tarvitsemme siis uusia ratkaisuja. Meillä on määräykset koskevat verkon Eurooppaa ja TNT-hankkeita, eurooppalainen lisäarvo, rajat ylittävät hankkeet, nämä 26 miljoonaa täytyy keskittää nimenomaan näihin hankkeisiin, joita ei voida muuta kautta rahoittaa. Tämä tulemaan suuria tehtäviä, jotka pääosasto MOVE ja Hestusen toiminnassa ja jäsenvaltioiden työohjelmissa, mutta miten muuten voidaan saada pääomaa liikkeelle? On olemassa tiettyjä esteitä. Eurostat täytyy vetää mukaan niin, että ei ole pelkästään rakennuskustannuksia, vaan myöskin ylläpitovelvollisuus. Siis tällaisen toimin, toimin, toimin, toimintaperiaatteen mukaisesti. Sitten katso myöskin tukimääräys, joka helpottaa muuttaa nykyisiä byrokraattisia määräyksiä joita, joita voidaan hoitaa tällä tavoin. Haluaisin myös sanoa yhden asian, joka liittyy sitten Maastrichtin kriteereihin. Nyt ö, Esirin osalta on selvää, että ne varat, jotka kokevat Esirin rahaston kautta, että niitä ei lasketa Maastrichtin mukaan. Miksi sitä voitaisiin ottaa huomioon myöskin muissa ö, hankkeissa? Miksei Maastrichtia voitaisiin välttää kuluttavien menojen ja investoivien ö, kasvua ja työpaikkoilla olevien menojen välillä – ja jotka nämä meidän siis osaltaan myöskin olisivat välttämättömiä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Ensimmäisessä paperissa olemme selvästi tehneet sen, että käyttäjärahoitus on yksi elementti, joka voidaan yhdistää muihin välineisiin. Käyttäjärahoitus on kuitenkin sellaista, mitä pääasiassa on teillä, sillä kun on tiemaksut, silloin niistä tulee mahdollista tuloa investoijille. Mutta tämä on mahdollista vai rajallisesti sisävesiväylillä ja rautateillä se on lähes poissuljettua. Se on sellainen väline, joka on tuolla harvoin käytettävissä, esimerkiksi kenties yhteyksissä, jotka yhdistävät lentoasemat kaupunkien keskustoihin, missä kenties on käyttämättä muualla, se on erittäin vaikeaa. Siksi 80 prosenttia verkkojen Euroopassa on, siis 20 prosenttia on liikennehankkeissa osoitettu tei, hankkeisiin, jotka koskevat rautatieliikennettä, 30 prosenttia on sitten, joka jälleen näihin muihinkin hankkeisiin käyttävissä. Nyt tietysti totta kai välinen moninaisuuden ollessa hanketta kohti meillä täytyy olla räätälöityjä suunnitelmia, jotka katsoa, mitkä soveltuu tuohon maahan, mitä ovat edellytykset, mitä ovat vaatimukset. Ja viimeinen kommentti niin tämä auto, tämä hiilijalanjälki. Totta kai kaikissa verkon Eurooppa-hankkeissa on näin. Sehän on yksi ollut meidän tehtäviämme siinä, kun me tutkineet näitä hankkeita. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on Verkon Eurooppa-hanke, joka on lähtenyt liikkeelle, silloin ympäristökestävyys on asia, joka on jatkuvasti kaikessa huomioitettava. Ja tämä on asia, josta, joka on mukana niissä sopimuksissa tehty jäsenvaltioiden kanssa. Ja totta kai kaikki tähän asiat liikenneennusteet on ylitetty. Ei ole tapahtunut minkälaisia alituksia. Se, mitä Eurooppa Eurooppa kohtaa tulevaisuudessa ilman ratkaisuja on katastrofi. Ja siksi tänään täytyy lähteä liikkeelle. Siksi ei pitäisi olla mitään kilpailua eri pääosastojen kesken, vaan velvoite, että kaikki yhdessä toimivat olemassa olevien ongelmien ratkaisemiseksi, niin ja sitten työpaikoista. On kaksi tasoa. Toinen taso on konkreettiset työpaikat hankekohtaisesti, toinen taso on sitten funktionaalisuus, joka liittyy talouteen, toimipaikkoihin, jotka sitten taas luovat uusia työpaikkoja. Ja kolmas asia on sitten yhteys siihen, mitä me esitämme, ja Junckerin suunnitelmaan. Ei ole kysymys siitä, että nyt sanoisimme, että me nyt luomme kolmeksi vuodeksi työpaikkoja hankkohtaisesti, tällaistakin tapahtuu, mutta todellinen syyhän on se, että luodaan työympäristö, joka luo jatkuvasti työpaikkoja tai varmistaa niitä. Seki. Kiitos seuraavaksi herrat se, sekin. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän, että olimme nyt ylittäneet jo aikarajan. Moni mainitusta seikoista tässä mielenkiintoisessa keskusteluissa tulivat jo katetuksi kollegoiden puheenvuorossa. En aio tätä toistaa, joten pidän ihan lyhyen puheenvuoron kahdesta kolmesta yleisestä kysymyksestä. Ensiksi Wim van de Kampin kysymys yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta. Hän sanoi, että ei ole selvää, että yksityisen ja julkisen sektorin kumppanit voivat luoda varvoa, arvoa. Minä olen päinvastaista mieltä. Olemme nähneet mielenkiintoisia tapauksia viime vuosilta, mutta myös historiasta. Monissa tapauksissa monissa tapauksissa, monissa tapauksissa aiomme äh, esittää todisteita loppuraportissa. Yksityisen sektorin osallistuminen voi olla hyödyllistä, äh, mitä tulee hankintoihin, hyvän hankinnan arviointiin äh, tai hyvän hankkeen valitsemiseen ja elinkaareen. Yleisemmin me puhumme näissä rahoitusjärjestelyissä tällaisesta markkinoiden epäonnistumisesta, eli niistä viesteistä, jotka tulevat markkinoilta varojen kohdentamiseen. Nämä viestit johtavat väärin johtopäätöksiin, esimerkiksi moottoritiet rautateiden sijaan. Eli poliitikkojen pitää joko puuttua suoraan, tämä on tietysti verkkojen Euroopan välineen idea, ja sen idea, jos hallitukset rahoittavat infrastruktuuria markkinoiden epäonnistumista. Yksi esimerkki on ovat joko myönteiset tai kielteiset ympäristövaikutukset. Niitä ei yleensä oteta rautatieliikenteen liikenteen kohdalla huomioon, sillä valtio on maksanut nämä reitit, joten niitä ei tarvi, tarvitse ottaa huomioon. Jos politiikka siis haluaa ottaa yksityisen sektorin mukaan, niin pitää puuttua markkinoiden, markkinoiden epäonnistumiseen eikä jatkaa varojen kohdentamista niin kuin aina aikaisemmin, sillä tilanne on nyt erilainen. Eli kyse on oikeanlaisesta kannustimista ja oikeanlaisesta pelotteesta. Ja tämä on herrat Siilen huomattava kohta. Voisin puhua tässä Sveitsin mallista, jossa on monia kannustimia ja pelotteita, jotka ohjaavat investointeja poliittisen päätös, päätöksenteon haluamaan suuntaan. Ja ristinrahoittaminen tietysti on yksi vastaus tässä yhteydessä, sillä ristinrahoittaminen, jos se, sitä toteutetaan oikein, on yksi tapa tarkastella eri hankkeita pakettina eri, eri, jossa on siis eri muotoja, eri ongelmia, eri esteitä. Ristinrahoittamisella löydä, löydetään siis ratkaisu, joka johtaa parempaan tasapainoon kuin silloin, jos jätettäisiin kaikki vain markkinavoimien hoidettavaksi. Ja sitten solvensi 2, sääntely ja niin poispäin. Tämä, nämä ovat hyvin tärkeitä sääntöjä, jotka otettiin käyttöön, jotta riskejä voitaisiin hallita paremmin ja jotta varoja voitaisiin kohdentaa julkisen sektorin rahoittamiseen, vaikka tätä ei myönnettäkään julkisesti. Pidettiin mielessä, että julkinen sektori taas rahoittaisi infrastruktuuria ja niin poispäin. Tämä on tyypillinen tilanne. Jos riski, riskin halutaan olevan alhainen, ei päästä mihinkään, eli pitäisi tietty riskitaso hyväksyä. Jos varoja kohdennetaan valtiolle, joka sitten taas sijoittaa pitkäaikaisiin hankkeisiin, niin silloin tulos on tiedossa. Eli kun nyt sanomme, että, että kun Solvessi 2 ja Basel 3 otettiin käyttöön, tilanne oli erilainen, joten meidän pitää nyt tarkastaa asiat ja luoda puitteet, jotka sopivat nykytilanteeseen. Kiitos. Kiitos paljon. Näin olemme päässeet tämän esityslistan kohdan loppuun. Kiitän teitä kaikkia kolmea tästä keskustelusta. Und wir kämen dann zum, nächsten Tagesordnungspunkt. Seuraava esityslistan kohta on muut asiat. Ei ole puheenvuoropyyntöjä joten seuraava kokous on 16. maaliskuuta kello 15. Kiitos hei!